Hi. Hello, good uh, morning. Uh, Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa kokoukseemme tänään. Kuten kaikki tiedätte, yhteinen kokous, joka meillä oli Intan kanssa, on ly- sitä on lykätty, joten Olette kaikki nähneet tämän päivän esityslistan ja jolle ei ole kommentteja, enkä näe, niin voimme aloittaa kokouksemme. Esitystä on hyväksytty ensinnäkin ilmoituksia. Kuten sanoin, yhteinen kokous Intan kanssa näistä kulttuurituotteiden tuonnista on lykätty 21. päivä maaliskuuta kello 9. Kuten kaikki tiedätte, tämä kokous menee suorana verkkoon ja tämä sähköinen kokous e-meeting, nousi uutiskirjeemmekin IMKOlle. IMKO-kokous, joka piti järjestää, tai pitäisi järjestää 5. maaliskuuta. Se on peruttu, mikä tarkoittaa sitä, että seuraava kokous, tai kokoukset pitää ensimmäinen 22. päivä maaliskuuta sitten viiden MEPin valtuuskuntamatka järjestettiin Espanja 12-14. päivä helmikuuta ja he tapasivat useita ministereitä ja sidosryhmiä. Tärkein aihe olivat digitaaliset sisämarkkinat tuolla valtuuskunnan matkalla. The, the current... Niin, Espanjan hallitushan on ilmoittanut, että sillä on nyt kunnianhimoinen toimintasuunnitelma, jolla se saavuttaa digitaalista sisämarkkinastrategian, mutta myöhemmin sitten palaamme tähän vierailuun. Sitten mitä tulee 22. ja 23. tammikuuta pöytäkirjat, mitä niihin tulee, jolle ei ole kommentteja, niihin enkä näe. Että niitä olisi minä niin hyväksytty. Tarkoittaa sitä, että voimme tulla ensimmäiseen esitysli- varsinaisen esityslistakohtaan, nimittäin raportoiminen valiokunnalle meillä olevista toimista. Ensinnäkin digitaalisisällön toimittamista koskevat sopimukset. Siinä esittelijämme on edustaja Gebhardt. Olkaa hyvä, edustaja Gebhardt. Ja, danke schön, Frau Kiitos puheenjohtaja. Kokouksia on pidetty monta teknisluontoistakin kokousta neuvoston kanssa ja asioissa on edetty hyvin ja se on hyvä asia. Ja toivon, että vielä tällä vuoden ensimmäisellä puoliskolla saada neuvottelut päätökseen. Se olisi oikein hyvä lopputulos ja uskon, että siihen on mahdollista päästä. Edistystä todellakin on tapahtunut. Tässä kuitenkin on vielä kolme seikkaa, joista on neuvoteltava. Ja ne ovat kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin harmonisoinnin aste, mitä tulee eh, takuu aikoihin. Toivoimme siis täysharmonisointia. Siihen päätettiin pyrkiä. Neuvosto sen sijaan toivoo vähimmäisharmonisoinnin tasoa ja nämä neuvottelut ovat vielä käynnissä. Katsotaan, miten pitkälle tässä päästään. Tämä on yksi tärkeistä periaatteellisista kysymyksistä. Ja pyrimme tietysti niin pitkälle yhtenäistämisessä kuin vain mahdollista, koska se on ollut tässä täysharmonisoinen lähtökohdassa mukana. Ja sitten toinen tärkeä seikka tietosuoja-asetusloukkaukset ja puutteet digitaalisissa tuotteissa, miten ne tulevat tässä kuvan mukaan. Tässä on näkemyseroja myöskin Euroopan parlamentin valtuuskunnan sisällä. Jotkut ovat sitä mieltä, että tällaista tarvitaan, mutta toiset sitten ovat sitä mieltä, että ei tarvita. Ja selvyyden vuoksi parlamentti on järjestänyt sisäisen asiantuntijoiden kuulemisen, koska kyseessä on todellakin parlamentin esittämä toive ja pyyntö, jonka yhteydessä oltiin yhteydessä myös komission ja kutsutut asiantuntijat. Molemmat olivat sitä mieltä, että tarvitaan ja saadaan eh, oikeudellista valmiita, jos tämä eh, tietojen minimointi kysymys otetaan mukaan tähän muuhun yhteensopivuuspuitteistoon. Ja siksi parlamentin on syytä mielestämme pitää kiinni tästä kannasta ja lähestymistavasta ja pyrkiä se läpiviemään, koska se johtaisi siihen, että silloinkin jos ongelmia tietojen asian suhteen ilmenee, jonkinlainen yhteisölainsäädäntö on olemassa, sillä jos näin ei olisi, niin hyvinkin erityyppiset menettelyt saattaisivat tulla jäsenmaatasolla kuvaan mukaan, ja tämä hankaloittaisi yritysten elämää. Ja tältähän pyrimme juuri välttymään. Nyt puhutaan ihan uudenlaisesta puitteistosta, sellaisesta, johon liittyen jäsenmaillakaan vielä ei ole omaa lainsäädäntöä. Ja kolmas tärkeä seikka – ja vielä avoimena oleva kysymys. Asia, josta ollaan eri linjoilla neuvoston kanssa. Integroidut digitaalit sisällöt. Euroopan parlamentti on selvästi tuonut esiin sen kannan, että nämä sisällöt ja ohjelmistot eh, tulisi ottaa mukaan soveltamisalan piiriin, jotta ei synny mitään eriävää oikeutta. Esimerkiksi etukäteen asennettu ohjelmisto vaikkapa iPadeissa tai iPhoneissa ei olisi mukana lainsäädännössä tuolloin, jos mentäisiin sille linjalle – jota neuvosto ajaa. Sen sijaan päivitykset kyllä olisivat direktiivin piirissä. Eli jos ongelmia ilmenee, niin sitten eh, käsittely ja kohtelu oli erilaista riippuen siitä, puhutaanko päivityksestä vai integroidusta eh, ohjelmistosta, ja tämä ei meidän mielestämme tunnu loogiselta neuvosto ajaa hieman erilaista linjaa, mutta parlamentissa eri mon kanssa olimme sitä mieltä, että ei eh, tähän eh, tavaraesityksen ei tämä asia kuulu, vaan digitaalisisältöä käsittelevään säädökseen. Ja tässä parlamentin on pidettävä tiukkaa linjaa. Miten asia sitten loppujen lopuksi hoituu, jää nähtäväksi mutta kuitenkin eh, tässä meidän ei ole syytä yhtään luistaa omasta kannastamme. Rintamat ovat aika kovia näissä keskusteluissa. Olisi katsottava, minkälainen joustovara mahdollisesti olisi mahdollisuus mukaan saada, jotta asioissa toivottavasti edetään nopeasti. 6. maaliskuuta on seuraava trilogi kokouskierros ja kunhan on kokoustettu, tulette saamaan tietoa käydyistä neuvotteluista. Kiitos paljon tästä hyvin kattavasta yleiskatsauksesta jolla ei ole kommentteja muilta jäseniltä, voimme mennä eteenpäin seuraavaan mietintöön. Kyseessä on se merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamissa saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistaminen. Ja siinä esittelijämme on edustaja Mihai Turkanu. Olkaa hyvä. Bună dimineața, stimată doamnă președinte, stimați colegi. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat. E Mitä tulee lannoitteisiin, 25. tammikuuta ensimmäinen epävirallinen keskusteluaiheesta käytiin. Ilmapiiri oli varsin myönteinen ja aihe todellakin tuntui kiinnostavan esityslista laadittiin, mitä tulee tuleviin neuvotteluihin. 20. maaliskuuta nostetaan esiin kolme tärkeää kysymystä. Teolliset tuotteet, delegoinnin mahdollisuus ja kadmium. Mitä tulee toimivaltuuksien delegointiin, voimme yhtyä tähän yleiskehykseen, jota on esitetty esimerkiksi eh, mitä tulee biohajoaviin tuotteisiin ja biologisiin eh, menettelyihin. Ja sitten tässä on argumentteja, joissa ei ole huomattavia eroja neuvoston kanssa. Varjoesittelijät ja muut tahot eh, katsoivat, että on syytä eh, ryhtyä käymään teknisen tason neuvotteluja. Kadmium-kysymys kuitenkin on varsin kiistanalainen ja siinäkin nyt pyritään kompromissiin. Erilaisia ehdotuksia aiheen tiimoilta on saatu. Ja loppujen lopuksi päädyttiin sitten neuvottelujen käynnistämiseen. Rova Karniak on esittelijä ja hän sitten varjoesittelijöiden kanssa aikoo nostaa tämän asian esiin ja käynnistää neuvottelut. Ja tärkeää olisi näistä keskustella kaikissa trilogikokoonpanoissa ja tässä on sitten eri vaihtoehtoja. Ja on mahdollista, että näitä kysymyksiä tarkastellaan myöskin teollisten alatuotteiden yhteydessä. Bulgaria on esittänyt varsin kunnianhimoisen ehdotuksen, mutta uskon, että yhteistyö komission ja neuvostonkin kanssa tulee hoitumaan hyvin. Kiitoksia tästä päivityksestä, jolle ei ole huomiota muilta mepeiltä, niin voimme siirtyä seuraavaan tekstiin. Palvelusta ja siis markkinoinnin direktiivin täytäntöpano ja siinä nämä ilmoitusmenettelyt. Esittelijä Gutierrez Pirro on tässä sitä, mutta Nikola Dantti käyttää puheenvuoron tilalla. Kiitos hyvät kollegat. Gutierrezin nimissä käytän puheenvuoron, sillä hän ei tänään päässyt paikalle. Ja kerron lyhyesti näistä direktiivineuvotteluista. Tämähän kuuluu palvelupakettiin. Eilen iltapäivällä ensimmäinen trilogikierros käytiin. Kollegat sopivat poliittisesti herkistä kohdista, jotka nostetaan esille seuraavassa kokouksessa, joka pidetään 22. maaliskuuta. ilmoitusmenettelystä seuraavat kysymykset ja muut kysymykset ilmoituksen liittyen. Komissio esittää jäädytysaikaa ja standstill-menettelyjä ja on hyväksytty tämä neljän palstan asiakirjaneuvottelujen pohjaksi ja tältä pohjalta voidaan valmistautua sitten teknisiin neuvotteluihin komissio ja neuvosto ovat valmiit nämä neuvottelut aloittamaan. Gutierrez toivoo nopeita Bulgarian puheenjohtajuuskaudella vielä loppuun saatettavia neuvotteluja. Kiitos, kiitos. Tässäkin, jolle ei ole muita kommentteja, voimme siirtyä seuraavaan mietintöön. Tänä aamuna on näitä aika paljon. Tämä koskee suhteellisuusarviointi ja Andreas Schwab on siinä esittelijä. Andreas, ole hyvä. Ja Finland, Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti. Kahdet neuvottelut on nyt pidetty Bulgarian puheenjohtajuuskaudella. Ilmapiiri oli hyvin rakentava ja asiallinen. Teknisellä tasolla on sovittu jo monista asioista. Nyt on kyse enää siitä, miten nuo erityiskohdat harjoittelut terveydenhuoltoalan ammateille saadaan tähän mukaan. No, neuvosto on tässä avoin kyllä, mutta meillä ei kuitenkaan ole vielä lopullista sopua saatu. Tässä on kysymys rajat ylittävistä palveluista, no mutta tässäkin neuvosto on kyllä avoin toimimaan. Sitten pitää vielä pohtia sidosryhmien osallistumista ja miten julkinen osallistuminen on mahdollista. Ja sitten uutta sääntelyä pitää vielä pohtia. Siinä oli valikunnassa selvä kantaa, mutta neuvosto näkee tilanteen hieman skeptisesti, koska se on kustannuksia, mutta tässäkin se on avoin. Ja sama pätee muihin aloihin, muun muassa keskustan ja sitten noihin määräaikoihin. No, Tanaska sihteeristöstä 20. maaliskuuta toivottavasti saa meidät kokoustamaan viimeistä kertaa, jotta nämä jäljellä olevat asiat saadaan selvennettyä. Mutta kaiken kaikkiaan uskon, että valiokunnan äänestyksen myötä hyvä kanta, jotta päästään sitten nopean tulokseen. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitos sitten lopuksi on vielä tuo imco valtuuskunta matka pelkästään Madridiin 12-14. helmikuuta sehän järjestettiin. Ja antaisin puheenvuoron edustaja Gebhardille, joka johti valtuuskuntaa. Olkaa hyvä. Ja, Kiitos Matka oli hyvä ja matkan aikana käytiin mielenkiintoisia keskusteluja ja vierailuilla järjestöissä ja eri yrityksissä. Ja valmistelut oli myöskin järjestetty oikein hyvän, eli tästä todellakin kiitokset kaikille. Näin hyvin valmisteltuja valtuuskuntien matkoja ei todellakaan ole joka kerta, ja kyllä kokemuksesta tiedän, mistä puhun, eli tätä haluan tässä vielä painottaa, maanantai-iltapäivä. Olimme yhteydessä moniin espanjalaisiin yrittäjiin ja järjestöihin ja myöskin startup-yrittäjiin. Ja meille tarjottiin todellakin hyvin laaja kirjo erilaisia toimijoita. Näin saimme hyvän yleiskuvan Espanjan taloudesta ja sen tilasta digitaaliset sisämarkkinat olivat tässä esillä ja myöskin PK-yritysten, startup-yritysten, nuorten yrittäjien hankaluudet ja myöskin digitaalitalous eri muodoissaan. Yrittäjyyteen liittyvät kysymykset, työntekijöiden kysymykset, eh, miten ylipäätään toimia tässä uudessa eh, liiketoimintamallissa myöskin Espanjan kongressissa kävimme ja energiasta ja digitaalista agendasta johtavaan ministeriön olemme vierailulla ja juuri digitaaliset markkinat ja digitaaliset palvelut nostettiin esiin ja avoimuuteen liittyvät kysymykset myöskin ja nämäkin olivat varsin rakentavia hyödyllisiä keskusteluja. Sitten Eurooppa-kysymystä vastaava valtiosihteeri oli ohjelmassamme ja hänen kanssaan esiin nostettiin monia monia asioita. En nyt lähde niitä kaikkia tässä esittelemään, jotta ei tämä puheenvuoroni pitkity, mutta todella mielenkiintoinen tapaaminen valtiosihteerin kanssa. Hän todellakin tuntui osaavan nämä asiansa ja näinkään ei välttämättä aina ole myöskin terveys- ja sosiaalikysymyksistä vastaava ministeri oli tapaamislistallamme ja keskustelut olivat myös hänen kanssaan varsin mielenkiintoiset. Esimerkiksi hoitoon pääsy, kuluttajasuojakysymykset nostettiin esille ja sopimusoikeudelliset kysymykset myöskin. Keskustelu oli mielenkiintoinen ja sen päätteeksi sitten vierailimme on se järjestön tiloissa kyseinen järjestö toimii vammaisalalla, auttaa ja tukee vammaisia ihmisiä ja valtio rahoittaa sen toimintaa myöskin hyvän tekeväisyyteen pohjautuu sen toiminta ja tämän lisäksi voitoilla sen toimintaa rahoitetaan. Kävin myöskin tutustumassa call center-keskukseen sieltä tarjottiin eri tavalla vammaisille ihmisille eh, työllistymismahdollisuuksia ja olin todella vaikuttunut tästä, tästä mahdollisuudesta. Tapasimme myöskin Madridin alueen eh, presidentin ja erilaiset institutionaaliset kysymykset, esimerkiksi EUn yhtenäisyys ja Brexit eh, nostettiin tuolloin esiin. Ja tämäkin tapaaminen oli varsin mielenkiintoinen. Sitten minun piti lähteä pois, koska minulla oli tärkeä tapaaminen Saksassa. Voin ette vain kuvitella, mihin se liittyi, mutta onneksi sitten jatkokin hoitui onnistuneesti, niin kuin kollegat minulle kertoivat. Telefonika-vierailu oli vuorossa, Van Campus Madrid ja IBM ja Google-vierailut, ja nekin olivat hyödyllisiä ja mielenkiintoisia. Ja kaiken kaikkiaan eh, voin sanoa, että Tämä valtuuskuntavierailu oli todellakin hyödyllinen ja järkevää, hyvin valmisteltu. Ja jos aina näin, niin voitaisiin pitää valtuuskuntamatkoja hyödyllisinä. Tässä hyvä oli varsinkin se, että saimme mielikuvan ja vaikutelman siitä, eh, miten eh, eri maissa eri tavoilla nähdään eri kysymyksiä, miten erityyppisiä ratkaisuja näihin ongelmiin sitten etsitään. Näin saamme selkeämmän kuvan siitä, miten eri maissa on todellakin tilanteet erilaisia ja ongelmaratkaisut näin ollen myöskin. Eli tämä oli varsin hyödyllinen valtuuskuntamatka. Kiitos, kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta ja onnittelut minutakin tämän mielenkiintoisen valtuuskunnan matkan järjestäjille. Siltä se kuulosti. Tämä tarkoittaa kiitos myös kovasti edustaja Gebhardt antamista tiedoista. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme nyt siirtyä seuraavan kohtaan listalla nimittäin yhteiskeskusteluun. Sitä käydään sähköisen Eurooppa- sähköistä eurooppalaisesta palvelukortista. Siinä käsittelemme nyt sitten kompromissitarkistuksia sekä asetuksesta että direktiivistä. Ja Morten ei ole paikalla vielä. Sen takia puheenvuoron saa. Niin, no Morten on tulossa, mutta aloitetaan kompromissit tarkistuksista, jotka meillä on asetuksesta, jossa minä olen esittelee, joten jatkan hollannin kielellä. Na uh, de twee uh, zeer constructieve uh, schaduwvergaderingen. Niin, oli kaksi hyvin rakentava varsinainen kokousta, jotka järjestettiin. Ja meillä on hyvin tehokas tekninen kokous. Ja nyt meillä on erittäin hieno kompromissipaketti tälle asetukselle. Haluaisin kiittää varustelijoita lämpimästi heidän ja kysymyksistä he ovat olleet tärkeitä nyt tässä, tässä lopputuloksessa. Ja jotta otettaisiin edistystä, meillä on kokonaan nyt paketti kompromisseja per artikla ja per johdantosan kappale. Yritän käydä läpi kaikkein tärkeimmät asiat niin nopeasti kuin mahdollista ensinnäkin soveltamisala. Olemme tehneet niin paljon kuin mahdollista, jotta saataisiin lisää selkeyttä siihen, miten sitä sovellettaisiin. Lisäksi olemme yrittäneet selventää, missä kohtaa lainsäädäntö ei pätisi, missä tilanteissa on siis olemassa jo lainsäädäntöä lähetetystä työntekijöistä siinä, että tämä ei siis pätisi. Ja tämä ei liittyisi myöskään ammattipätevyyksen tunnustamiseen, se siitä, siitä säädetään jo muualla. Sitten me tulee määritelmiin, niitä on nyt siistitty, meillä on nyt paremmat määritelmät palvelukortista itsestään lisäksi. Olemme siistinneet tuota vakuutusmääritelmää. Olemme katsoneet tarkkaan myös koko säännöksen soveltamisala, sen takia hyvin tärkeää, että mistä tarvitsevat palveluja tietävät, mitä tietoja heidän pitää tarjota. Joten tästä syystä olemme yrittäneet varmistaa, että tulee standardisäännökset, jotka sitten pätevät, ja niitä pitäisi olla artiklassa 4 tässä yhteydessä myös korostamista, miten tärkeää on, että teollisuuden toiminta sidosryhmät tuodaan mukaan, jotta he paremmin näistä säännöksistä ja mitä komissio sitten tulee tekemään täytäntöönpanossa. Lisäksi olemme estäneet ehdotuksen, joka perustuu tarkistuksiin, jotka olemme jättäneet tässä äskettäin ensinnäkin nämä sertifikaattitodistukset ja toisaalta vaatimukset tiedoista, mutta Ensinnäkin tämän ei tule kohdistumaan minkäänlaista standardiformaattia. Tarkastussäännökset tuota katsotaan sitten tarkemmin ja katsotaan, voidaanko tällaisia perusmuotoiluja käyttää. Sitten olemme katsoneet myös terminologiaa. Satella on vakuutus ja muita artikloita ja kappaleita, jotta meillä on johdonmukaisuutta termien osalta, määritelmien osalta. Olemme katsoneet myös sitä, miten sovelletaan palvelukorttia ja mitä kustannuksia siihen liittyy. Siihen tulemme tarkentamaan, ettei se saa tuoda lisäkustannuksia. Siis puhuimme myös tästä tarkastelulausekkeesta ja siinä on nyt kolme vuotta tuo pakollinen tarkistusaika. No ei vielä tiedetä, miten tuo vakuutussertifikaatti sitten tulee, mutta sitä katsotaan sitten, ja pitäisikö sen olla pakollinen tuossa tarkastelu, uuden tarkasteluvaiheessa. Sitten katsomme myös sitä, miten otettaisiin mukaan muita palveluja kuin ne, jotka ovat liitteessä yksi, tuodaan kone mukaan tämän direktiivin piiriin. Olemme pohtineet parhaamme mukaan sitä, mitä voitaisiin parantaa, että teksti olisi paremmin rakennettu, että vältetään toistot tai päällekkäisyydet. Ja tästä syystä tietyt tarkistukset on otettu eri osaan tekstiä kuin mitä alun perin ehkä pyysitte. Ja lisäksi pitää tunnustaa, että tämä säännös ei ole ainut yksittäinen teksti, joten sanamuotojen pitää olla johdonmukaisia muiden direktiivien kanssa. Ja haluaisimme varmistaa, että meillä on johdonmukaisuutta kaikessa lainsäädännössä. Varstelet ja minä olemme siis yrittäneet kovasti ottaa huomioon tarkistukset siellä, missä mahdollista. Halusimme kuusta kompromissitarkistuksia, jotka ovat niin hyviä kuin mahdollista, ja toivon viivittömästi, että valiokunta voi sitten tukea tätä. Kiitoksia. Nyt sitten Morten Lockegaard, joka on direktiivin esittelijä. Morten, ole hyvä. Thank you, Nadine. Kiitos. Anteeksi vaan. Ja on sanomattakin selvää, että voin täysin yhtyä siihen, mitä sanoitte tähän asti ja nyt sitten puhun Tanskaa. Eli tässä on edistytty varjoesittelyiden kanssa. Meillä on kompromissitarkistuksia laadittu. Olisin kiittää eipä pitää muuta siitä, että on oltu hyvin rakentavia. Tässä on tehty oikein hyvää työtä. Ja olemme päässeet eteenpäin ja meillä on todella hyviä kompromisseja. Jotkut kompromissit mahdollistaisivat sellaisen sähköisen palvelukortin aikaansaamisen, johon liittyisi selkeitä menettelyitä jäsenvaltioiden ja yritysten kannalta, että kaikki ymmärtäisivät, missä mennään. Tämä on tärkeä askel digitalisoinnin suuntaan. Eli tämä todellakin nyt on viemässä meitä sinne, minne pitääkin. Pääsemme eroon kaikista näistä papereista. Pääsemme 2000-luvulle digitaaliseen aikaan. Tämä on mielestäni tärkeää, eli että paperin pyörittämistä vähennetään. Tietysti sähköinen palvelukortti ei kaikki kaikkea ratkaise, mutta on paljon rajat ylittäviä palveluita, joita voidaan yksinkertaistaa, koska tähän asti tämä ei ole ollut helppoa. Meidän on ymmärrettävä, että palveludirektiivi ei toimi tarpeeksi hyvin. Me olemme tästä poliittisesti vastuussa ja sähköinen palvelukortti antaa meille oman roolimme pitää erityisesti PK-yrityksiä ajatellen ja rajat ylittäviä yrityksiä ajatellen parantaa tilannetta, onnettava lisää tietoa ja varmistettava myös turvallisuus. Ja sitten näistä kompromissi ehdotuksista Viime kerralla puhuttiin keskeistä poliittisista seikoista ja sen takia mainitsen ainoastaan ne keskeiset poliittiset seikat, jotka ovat kompromississa mukana. Mitä tulee soveltamisalaan? Ensinnäkin EBB on hyvin kunnianhimoinen. Halutaan ottaa mukaan mahdollisesti rakennusalan, niin kuin oli ajateltu. Me haluamme mahdollisimman laajan soveltamisalan ja toivomme, että komissio voisi miettiä, minkälaisia esteitä on rajat ylittävälle työlle. Tämä on tärkeä asia. Emme tietysti anna komission mitään blankkosekkiä. Tämä on itsestään selvää. Parlamentin ja neuvoston on hyvin tarkkaan paneuduttava komission ehdotuksiin. Emme vastusta työntekijöiden lähettämistä eh, tai kuluttajan suojaa. Tätä haluamme korostaa, koska keskusteluissa puhutaan näistä asioista, mutta on kyllä huomioitu näiden lainsäädäntökappaleiden sisältö. Me olemme varmistaneet sen, että huomioidaan muut tekstit, jotta ei tule mitään ristiriitaisuuksia. Ja tämä palvelukortti mahdollistaa myös tiettyjen elementtien varmistamisen, eli tämä alkuperämaa periaate ei välttämättä ole hyvä periaate, mutta tätä pitää miettiä. Ja kortin avulla jäsenvaltiot voivat tarkistaa palvelun tarjoajan tiedot. Tämä voidaan tehdä ennen kuin palveluntarjoaja asettautuu maahan. Tämä on todella mielenkiintoista. Eli voidaan tehdä tällainen mm, oikeanlainen tarkistus. Ja isäntävaltio voi myös pyytää, että alkuperä jäsenvaltio toimittaa tarvittavat tiedot. Me haluaisimme sellaisen palvelukortin, joka on voimassa niin pitkään kuin tietoja päivitetään. On ajateltu viittä vuotta, kun kyseessä on väliaikainen palvelun tarjonta, mutta kun kyseessä on pidempi suhde, niin voidaan harkita myös pidempää voimassaoloaikaa, no, mutta tähän pitää vielä palata. Ja sitten kohta viisi, jotta tämä käytännössä toimisi, tarvitaan selkeitä suuntaviivoja jäsenvaltioille. Tätä on korostettu kaikissa yhteyksissä ihan kortin hakemista alkaen kaikissa vaiheissa tapahtuu täydellinen tarkistaminen. Ja sitten tämä once only periaate on pidetty täällä, se on tärkeää. Se on tärkeää. EFDD esitti, että olisi vuosittain tarkistus. Ja sitten viimeinen kommentti pitää voida olla mahdollista Eh, vetää pois palvelukortti, jos on väärinkäytöksiä, ilman että odotetaan eh, toimistojen päätöksiä. Tämä on täällä ehdotuksessa tehty ja tämä pitää tehdä selväksi. Kiitos. Thank you very much, Morten. Kiitos Morten. Sitten varjoesittelijät EPPn puolesta. Anna-Maria Koratsabilt, olkaa hyvä. I would like to start by really thank- Kiitos. Kiitokset ja onnittelut esittelijöille hyvästä työstä. Laadittu teksti on huomattavasti parempi kuin aikaisempi nyt. Komission ehdotus ei ollut oikein tyydyttävä, sillä se antoi väärinymmärryksen mahdollisuuksia. Ja nyt kun tässä on huomioitu nämä huolenaiheet, selvennetty kysymyksiä ja tarjottu oikeusvarmuutta, niin näin nämä huolet on saatu hoidettua. Ja todellakin tässä nyt äänestetään ihan eri tekstistä kuin mitä komissio esitti. Toivon, että kaikki luette tämän tekstin, ettekä äänestä siis komission ehdotuksesta, vaan tästä kollegoiden esittämästä tekstistä. Mistä on kyse sähköisessä palvelukortissa? Se ei ole mikään maailman loppu eikä mikään ihmelääke, vaan väline, vapaaehtoisuuteen pohjautuva väline, jolla pyritään auttamaan yrityksiä, jotka eh, myyvät tuotteitaan EU-ssa rajat ylittävästi. Vähemmän byrokratia, toiminta omalla kielellä, sähköisesti, hyödyntäen yksinkertaistettuja menettelyjä. Siitä on kyse. Eli palveludirektiivin täytäntöönpanosta itse asiassa on kyse. Ja kun EPV ei ollut tyytyväinen alkuperäisen ehdotuksen, halusimme paremman tekstin, ja tämä siksi, että mandaattikausi oli päättymäisillään, ja pidimme tärkeänä sitä, että teimme kaiken mahdollisen tekstin parantamiseksi, jotta saataisiin tehtyä joitain askelia, joilla markkinat avataan sen sijaan, että ei tehtäisi mitään. Aika ei tuolloin mandattikauden lopulla komissiossa ollut mihinkään parempaan esitykseen. Eli me hoidamme oman osuutemme eh, komission työstä vastuunkantajina ja todella kiitokset esittelijälle oikein hyvästä työstä. Tässä on päästy pitkälle ja saatu todellakin hoidettua pois näitä huolia, joita esiin nousi. Millä tavalla tilanne yksinkertaistuisi ja byrokratia vähenisi? Kotiasemaan on selvennettävä vaatimuksia ja se auttaa nimenomaan myöskin kielikysymyksessä ja kun asia hoituu sähköisesti, niin ei ole kyse päällekkäisyydestä, vaan täydentävyydestä ja todellakin näin saadaan käytännössä hoidettua one only periaatetta ja one stop shop periaatetta myöskin. Näin paperipohjaisia asiakirjoja ja erityissertifikaatteja ja käännöksiä ei enää tarvittaisi niin paljon kuin muutoin tarvitaan, ja tämähän on ollut varsin työlästä pk-yrityksille. Hyvänä pidän myöskin sitä, että rakennusala on mukana liitteessä sitten tarjotaan mahdollisuus myös muiden sektoreiden mukaan tulolle. Näin soveltamisalaa voidaan myöhemmässä vaiheessa laajentaa. Tämä kaikki vahvistaa esitystä, koska tässä alussa rajoituttiin pelkästään hallinnollisiin taakkoihin, vaikkakin säätely on toinen taakka PK-yrityksillä ja sen tiedämme. Ja jos PK haluaa myydä rajat ylittävästi, niin Tärkeää on nyt todellakin selventää se, että tässä ei alkuperämaa-asiasta ole kysymys. Ja sosiaalinen lainsäädäntö, työmarkkinalainsäädäntö, ne edelleenkin ovat eh, kansallisia kysymyksiä ja ympäristöterveys, kysymykset ovat sellaisia, että niihin tämä sähköisen kortimenettely millään tavalla vaikuta. Ja nyt sitten jäsenmaat voivat myöskin tarkistaa dokumentit paremmin on annettu tietty aika äh, tälle sähköiselle kortille viisi vuotta äh, ei pelkästään hylätä tai keskeyttää tai tarkistaa uudelleen asiakirjoja ja tehdä myöskin valvonta käyntejä silloin, jos epäillään petoksen mahdollisuutta. Eli jäsenmaalla kyllä on täydet valtuudet tällä tavalla valvoa omia työmarkkinoitaan, mutta asia hoidetaan kuitenkin siten, että vaatimuksia saadaan yhtenäistettyä, jos kaksi jäsenmaata tällä tavalla sähköisesti on yhteydessä keskenään. Ja lopullisiin menettelyyn pohjautuu ainoastaan tämä hyvämainen menettely. Ja komission ehdotuksessahan todettiin, että kotimaa on se, joka tarjoaa eh, aset, osoitteet sähköisen kortin käyttöön, mutta me lähdemme liikkeelle siitä, että kyseessä on osoite, josta käsin toimii palveluntarjoaja. Ja jos on jonkinlainen hyväksyminen olemassa julkisille hankinnoille, siitä tulee tehdä ilmoitus, koska tällä tavalla saamme ymmärryksen siitä, että kyseessä on todellinen yhtiö eikä mikään keinotekoinen sellainen. Ja tärkeää e, turvallisuusta on myöskin se, että tässä uudelleen tarkastus tapahtuu kolmen vuoden, ei viiden vuoden jälkeen, eli jäsenet voivat katsoa, onko väline hyödyllinen. Ja nyt todellakin pyritään palvelumarkkinoita avaamaan PK-yrityksille. Siitä on kyse ja siihen on pyritty tällä esityksellä. Toivottavasti kaikki tämän ymmärtävät. Dario Kiitos sanna maria Dario Rosati on vaars... niin, no, mutta siis puhuit molemmin puolesta, no, mutta ehkäpä sitten myöhemmin. Niin. Sitten SND puolesta edustaja Saari, olkaa hyvä. No, kiitoksia <clears throat> arvoisa puheenjohtaja. Me kaikki tiedämme sen, että monet ryhmät ovat esittäneet tämän ICAD-direktiivin hylkäämistä ja samoin kuin erittäin merkittävät valiokunnat ITRE ja EKON omissa lausunnoissaan ovat erittäin kriittisesti tähän suhtautuneet ja ovat hylkäämisen kannalla. Tuossa Goratsa Pilt ja esittelijä Lokkegaard sanovat, että eh, nämä kompromissit eh, poistavat joitakin huolia, joita on ollut ilmassa. Eh, minun mielestä kompromissiesitykset lisäävät niitä huolia. Ja yksi tästä huolista, joka on tullut sen jälkeen, kun ensimmäisiä keskusteluja käytiin, on tämä soveltamisajan laajentaminen on tosi valitettavaa siitä, että rakennusala, josta kaikki tiedämme, tulee aiheuttamaan eniten ongelmia ja josta alussa oli se käsitys, että se ikään kuin siirretään tämän direktiivin ulkopuolelle, nyt se on otettu, otettu tähän mukaan. Ja tämä on yksi meidän huolemme, että tämä vaikeuttaa enemmän kuin helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa. Ja Eh, tähän soveltamisalan laajentamiseen kuuluu myös eh, eh, esimerkiksi lisäksi rakennusalan lisäksi kiinteistöalaa, siivousalaa, yksin työskentelevät ja niin edelleen. Ja esimerkiksi tämä self-employed persons, yksin työskentelevät henkilöt, niin heidän ammattipätevyyden ja muun tunnistaminen on erittäin hankalaa ja saattaa johtaa uusiin ongelmiin. SD-ryhmässä ollaan erittäin voimakkaasti sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta ja, ja tässä olennaista on se, että tämä palveludirektiivi saamaan, saadaan toimintaan ja siihen sekä komission että että parlamentin energia pitäisi nyt suunnata, eikä sillä tavalla, että eh, eh, aikaa kyseenalaisilla ja kovasti kritisoiduilla uusilla esityksillä ikään kuin tuodaan uusia ongelmia. Tähän, eh, tästä on selvästi näyttöä, että, että kritiikki on itse asiassa koko ajan kasvamaan päin. No, tämä soveltamisalan laajentamisen lisäksi toinen Suuri ongelma, johon ryhmämme on kiinnittänyt huomiota, on tämä artikla 2, jossa komission äh, toimivaltaa laajennetaan äh, näillä delegoituilla säädöksillä. Ja tämä ei ole, mitä, mitä olemme alusta lähtien sanoneet, ei ole unionilain mukaista. Se, että soveltamis, ja se, että soveltamisala laajennetaan. Ja tämä parlamentin meidän oma Legal Service on tämä myös vahvistanut. Sitten kolmas, johon haluamme vielä puuttua, on tämä kohdemaa periaate, joka on palveludirektiivin ikään kuin tämmöinen perusrakennuspalikka. Sitä selvästi heikennetään tässä, eikä kuten Koratsa Pilt sanoi, niin että tämä selkeytyy. Meidän mielestämme se ei todellakaan selkenly niin kauan kuin äh, lähtömaa on päävastuussa äh, tämän e kontrolloinnista ja, ja myöntämisestä. Olemme sitä mieltä, että tämä, tämä pitää sisällään riskin, että tämä lähtömaaperiaate ikään kuin tuodaan, hyvin kiistaalainen periaate tuodaan ikään kuin takakautta uudelleen käytännöksi. Ähm tämä kohdemaa periaate, joka on ollut nyt voimakkaasti esillä, on, tässä on paljon semmoista, voi sanoa, että joku voi sanoa, että muodollisesti oikea, mutta se kuulu, kuitenkin on tämmöinen aika fiktiivistä ja, ja se tuo omia ongelmia. Ja kohdemaan Eh, ikään kuin kontrollimahdollisuudet ovat, eh, ovat hyvin rajoitetut ja voi olla ja olemme vakuuttuneita siitä, että tämän myöntämisen ikään kuin peruminen, kortin myöntämisen peruminen on tehty tosi vaikeaksi. Mm, toista vielä sen, mitä olemme sanoneet, että kun tämä parlamentti, tämä talo on tässä hyvin jakautunut ja kun neuvosto, jäsenmaat ovat jakautuneita ja kun on vaikea löytää niitä hyötyjä, joita tästä tulee, niin meidän mielestämme olisi ollut parempi ja on edelleen parempi, että jos, jos komissio vetää tämän ehdotuksensa takaisin, koska huono lainsäädäntö aina haittaa Euroopan unionia enemmän kuin vahvistaa, vahvistaa sitä. Okay, thank you very much. Um, if you... Kiitos. Virginie Rosier ei ole paikalla, mutta näin, että EPP Varjo esittelijä on tullut paikalle, joten edustaja Rosati. Yes, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja Pyydän anteeksi myöhästymistäni. Valitettavasti lentoni oli myöhässä tänä aamuna, eli en päässyt heti kokouksen alkuun. Ehkä tässä nyt on riski, että otan esille sellaisia asioita, jotka on jo mainittu, mutta kuitenkin ihan lyhyesti esittäisin EBBn kannan tähän asiaan. Ymmärrän, että Anmari Koratsa Bild on jo käyttänyt puheenvuoron ja esittänyt tämän kannan, mutta puhun vaikka ehkä jotain toistan vielä. Minä haluaisin täysin tukea molempia esittelijöitä heidän työnsä takia, eli tässä on tehty todella hyviä kompromissiehdotuksia, mahdollisimman paljon sellaisia, ja on otettu esille kaikki ne asiat, jotka olivat alusta alkaen hankalia. Ja sitten toinen kommenttini on se, että mistä tuntuu, että jotkut kollegat vielä puhuvat asiakirjasta, siitä asiakirjasta, joka ei itse asiassa enää ole pöydällä. Tämä asiakirja, joka nyt on esillä, on ihan uusi asiakirja. Ehkä siinä on jotain yhteistä alkuperäisen alkukirjan kanssa, eli sama otsikko tai jotain viittauksia, mutta periaatteessa se on kyllä ihan täysin uusi. Ja minä haluan tehdä nyt täysin selväksi sen, että kaikki huolet, mitä tässä valiokunnassa on esitetty ja myös muualla, sekä muiden poliittisten puolueiden, kollegojen ja sidosryhmien toimesta on otettu huomioon niin pitkälle kuin mahdollista. Ja itse asiassa minä olen sitä mieltä, että seurauksena tästä on se, että esittelijät ovat saaneet aikaa, aikaiseksi hyvin tasapainotetun asiakirjan ja meillähän on perustamissopimuksen mukaan velvollisuus edistää eh, palveluiden sisämarkkinoita. Tämä talo ei kovinkaan paljon tehnyt tällä kaudella tilanteen parantamiseksi, vaikka kaikki ovat tietoisia siitä, että olemassa olevat esteet eivät todellakaan mahdollista sitä, että sisämarkkinoiden täysi potentia tulisi palvelun alla käyttöön. Ja siksi minä kehotan teitä tekemään yhteistyötä tämän asiakirjan edistämiseksi. Kiitos, Visni Rosier ei ole paikalla. Dennis de Jong sitten Guesta, mutta no hänkään ei ole paikalla. Onko muita varustelijoita paikalla? sitten täällä lukee. Edustaja Gebhard, olkaa hyvä. Ja, dankeschön. Kiitos, en ole varjo esittelijä, mutta olen valmistellut asiaa. Eh, jurivaliokunta siellä asiasta äänestetään huomenna. Rosa Tiekoratsa Pilt totesitte, että alkuperäisestä tekstistä emme äänestä, vaan on katsottava, mitä tähän uuteen tekstiin sisältyy, ja olenkin siihen tutustunut. Ja tulen eh, samaan lopputulemaan kuin Rova Jaakonsaari äsken, eli olennaisimmat ongelmat, jotka liittyvät komission ehdotukseen, niitä mielestäni ei ole vielä onnistuttu ratkaisemaan, vaan pikemminkin ongelmat ovat kärjistyneetkin. Ja näistä muutama esimerkki nyt. Ensinnäkin, niin kuin eh, Jaakonsaarikin juuri totesi, delegoidut säädökset, joita on ajateltu myöskin soveltamisalan laajentamiseen liittyen tässä direktiivissä. Ja parlamentin oikeudellinen yksikkö totesi, että tämä eh, on ristiriidassa olemassa olevien EU-sääntöjen kanssa, sillä 290 artikla mahdollistaa sen, että lainsäätäjä voi antaa mahdollisuuden eh, ei-lakia säätävien säädösten esittämisen yleisen käyttöön silloin, kun kyseessä eivät ole olennaiset elementit. Mutta on todettava, että nyt kuitenkin puhutaan hyvin olennaisesta elementistä, kun puhutaan siitä, että soveltamisalaa laajennettaisiin delegoidun säädöksen kautta. Ja tämä ei ole mahdollista, emmekä voi hyväksyä tällaista ehdotusta, koska se on kaikkien sääntöjen ja määräysten vastainen ja tuntuu oudolta, että jotain tällaista komissio on voinut edes esittää. Enkä ymmärrä, että Euroopan parlamentissa jotkut tältä pohjalta tehtyä ehdotusta voivat hyväksyä, koska nämähän vaikuttaisi myös omiin oikeuksiimme suhteessa komissioon. Ja on aikamoinen juttu. Ja sitten toinen tarkistus, johon vielä puutun, liittyy sertifikaatteihin ja varmennuksin harmonisointi on nyt vedetty pois, mutta ei se vielä näitä ongelmia kuitenkaan ratkaise. Sillä vaatimus, joka koskee kohdimaahan, mitä tulee eh, näihin eh, ammatillisiin oikeuksiin ja muihin vastuukysymyksiin, ovat seikkoja, jotka on hoidettu eri jäsenmaissa eri tavoin. Ja jos asia halutaan sertifikaatin myötä ratkaista, niin se tuntuu vähän oudolta. Pikemminkin katsoisin, että tässä olisi syytä kuulla, mitä yritykset eh, ja vakuutajat ovat eh, sanoneet, eli että tärkeää olisi luoda avoin toimintaympäristö, ja ehkä voitaisiin ajatella jonkinlaista oikeudellista harmonisointia, mutta että mukaan otettaisiin sertifiointimenettely, eh, kun yritetään näin erilaisia kysymyksiä saattaa saman nimittäin alle, niin tämä ei mielestäni riitä eikä voi olla toivottava ratkaisumalli. Ja vielä sitten lopuksi yksi huomio ennen kuin eh, tai kerroin äsken Madridin matkastamme. Ja ihan sat sattumalta tapasin eh, yritysten edustajia eh, Espanjassa, ja siellä oltiin ihan selvästi sitä mieltä, että tällaista välinettä ei tarvita, vaan väline, joka olisi tärkeä, olisi juuri eurooppalainen ammattikortti. Ja espanjalaiset yritykset toivoivat, että tämän asian käsittelyssä komissio etenisi sen sijaan, että se esittää aina vain uutta ja uutta, sellaistakin uutta, joka ei välttämättä vie meitä yhtään eteenpäin. Schwab, Kiitos sitten Andreas Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos esittelijöille, mutta myös varjo esittelijöille kiitos siitä, että nyt olennaiset muutostoiveet, joita täällä valikunnassakin on esitetty, niin ne on nyt tässä kompromissitekstissä otettu mukaan. Kollega Rosati ihan oikein viittasi siihen, että tämmöinen teksti monissa kohtaa ei enää vastaa alkutekstiä senpä vuoksi. Se on täysin toisenlainen perusta keskustelulle. Tietysti tässä on myös hankaluuksia, koska aihe, otsikko on sama tässä tekstissä. Ja jos nyt sisältö muuttuu, niin kysymys kuuluu, että eikö nyt tässä otsikkoa ja aiheita pitäisi vaihtaa, sillä sisältöhän on muuttunut nyt voimakkaasti. Täysin, tämä on selvä kahdessa kohtaa. Nyt on selvästi todettu kahdessa tekstissä, että kontrollimallisuus jäsenvaltioille säilyy tai sitä jopa lainetaan. Tuota, noita valtuuksia on positiivista. Sitten mitä tulee tuon välineen käyttöön jäsenvaltioissa. Ja no sen takia se on hyvä asia. Toiseksi myös selvästi tiedotuskappaleessa sanotaan, että tässä ei ole kyse nyt tuo alkuperämaa käsitteen muuttamisesta, vaan kohdemaa konsepti pysyy niin kuin palveludirektiivissä sen takia. Minusta tämä on oikein. No, kompromissejakin pitää tietysti pohtia vielä lisää, sillä tässä pitää miettiä, kuinka pitkälle Euroopan komissio 2 sopii tähän sovellusalan laajentamiseen. Minä olen tätä pohtinut myös. No, Gebhard, yhdessä asiassa, asiassa olette oikeassa. Jos ei ole kyse vain siitä, että laajennetaan tuota ammattiryhmien määrä, joka kuuluu tähän sähköisen palvelukortin piiriin, niin silloin komissio, tai siis parlamentti tässä kohtaa, laajentaisi kompetensseja liikaa, mutta jos on kyse vain siitä, että laajennetaan noita ammattiryhmiä, niin sitten se on oikeasti ok, mutta käymme tätä kysymystä läpi vielä, mutta uskon, että edelleenkin. Ja no, tälläkin viikolla on tullut uusia tekstejä neuvostolta. Uskon, että pitää selventää myös se kysymys, joka liittyy siihen, että mikä nyt tavoitte on. Kollega Lökkegaard, hän mainitsi tämän ihan oikein, niin sisämarkkinoita pitää helpottaa, siis palvelujen siitä mistä palvelujen pitää helpottaa, tätä pitää nyt pitää yllä ja muistaa tämä tavoite sillä ongelmahan syntyy siitä, että tietyissä asioissa, jotka tässä palvelukortissa tai tässä tekstissä on ehdotettu, niin tietysti valtiossa tällaisia menettelyjä toimenpiteitä ei vielä ole olemassakaan. Ja monelle yrittäjälle Saksassakin tämä toinen ongelma vaarana on, että jäsenval eivät tuo vähemmän asioita, vaan lisää asioita, joita voidaan kontrolloida jotakin, mikä ennen toimi jo ihan hyvin ilman kontrollia. Ja minusta Tätä pitää katsoa vielä tarkkaan, sillä Saksassakin tässä onkin kriittisiä ääniä, miten tämä ehdotuksen kanssa pitäisi suhtautua, mutta on oikein, että ehdotussa ei enää liity mitenkään siihen, mitä komissio alun perin ehdotettiin, ja uskon, että tämän myötä tulevien viikkojen keskustelu on nyt saanut hyvän perustan kyse on kuitenkin myös siitä, että kollegat tässä talossa, jotka ovat muissa valiokunnissa ja jotka ovat työskennelleet vanhan tekstin pohjalta, niin mitä nyt olla yhteydessä tähän uuteen tekstiin ja tutustua siihen, jotta sitten kaikki ovat samalla aaltopituilla puhuvat samasta tekstistä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos Andreas. Sitten edustaja Van Nistelrooy. Eh, thank you very much for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä johdannosta ja tämä on selvästi tapa edistyä sisämarkkinoiden vahvistamisessa ja siinä, että käytetään hyväksi liikkuvuutta ja ihmisten kapasiteetit valistetaan Euroopan käyttöön. Minä olen esittänyt useita tarkistuksia ja yhdessä niistä mielessä oli onkin perusta. Voin ymmärtää, että ei voida seurata sitä vahvistettua menettelyä, jonka avulla ne maat, jotka toimivat kunnolla, voivat mennä eteenpäin, mutta ne, jotka eivät, jos siis pitää jäädä odottamaan niitä hitaimpia eh, toimijoita, niin kaikkihan hidastuu ja Eurooppa hidastuu. Tämä yhteinen lähestymistapa on todella ongelmallinen ja meillä on tämä ongelma mm, käsissämme. Eli minä niin halusin sanoa, että annetaan vauhtia niille, jotka toimivat kunnolla. Mutta näin ei nyt kuitenkaan ole. Ja palaisin vielä siihen, että esimerkiksi rakennusala minun maassani ja minun hallitukseni ei myöskään hyväksy sitä, että no kun ajatellaan vanhaa sopimusta mm, palvelualalla, niin ei se sopinut tuolle alalle ja minä esitin tarkistuksen ja sanoin, että kolmeksi vuodeksi voidaan poistaa sieltä rakennusalaa, jotta voidaan päästä eteenpäin, koska se on todellinen sotku. Siellä valitsee todellinen sotku, mutta tätä ei kuitenkaan ole hyväksytty ja siksi meillä on tässä todellinen ongelma äänestyksen edellä kyllä tässä on muutettu monelta osin ajattelutapaa ja ehdotuksia, mutta minä kuitenkin vielä epäröin tällaista syystä ja halusin tätä korostaa. Voisi ehkä olla hyvä antaa tällainen opt-out-mahdollisuus lyhyeksi aikaa, jos maa sellaista haluaa. Ja sitten toimitaan nykyisen juridisen tilanteen pohjalta ja sitten pari-kolme vuotta myöhemmin. Täälläpä puhutaan tästä nopeammasta arvioinnista ja sitten voidaan ehkä mennä mukaan tähän kokonaisuuteen, mutta tässä nyt ikään kuin loikataan eh, eteenpäin samalla lailla kuin olisi jonkinlaisia taikureita, mutta ei tämä kuitenkaan tule tällä tavalla toimimaan. Eli pitäisi antaa mahdollisuus tietyille aloille tai tietyille maille, jotka sanovat, että tämä pitäisi tapahtua asteittain tämän mukaan tulon. En tiedä, onko tämä juristi mahdollista, mutta tämä on minun kantani. Thank you very much. Um, if there is no... Kiitos, jolle ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Minä antaisin puheenvuoron Morten Lokkegaardille vastausta varten. Well, thank you, Annelin. Um, and thank you for your comments, uh, colleagues. Kiitos, Evelin. Kiitos näistä kommenteista, hyvät kollegat. Minä haluaisin vielä kiittää EPP-kollegoita, koska en heitä aikaisemmin kiittänyt. Tässä on todella rakentavasti toimittu ja edustaja Rosati sanoi tämän hyvin selvästi. Tämä on ihan uusi asiakirja. Minun mielestäni se on hyvin tasapainotettu ja Rosati on aivan oikeassa sanoissaan, että meillä on nyt vastuu, meidän vastuullamme on perustussopimuksen mukaisesti parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja tämä pitää pitää mielessä. Ja tämä pitäisi olla meidän suhtautumistapamme tässä tähän työhön, eli että tämä vastuu kerta kaikkiaan kuuluu meille. Kiitos, että korostitte tätä. Ja sitten sosiaalidemokraattisille kollegoille sanoisin seuraavaa. Minä panin merkille äh, sananne. Te sanoitte, te puhuitte toistamisesta muistaakseni, ja minäkin voin toistaa että minulla on nyt sellainen mielikuva, että näissä tähän tähänastisissa neuvotteluissa on nyt myönnettävä, että olen toistamiseen kuullut samoja argumentteja. Ja minusta tuntuu, että paljonkaan parannusta ei teidän eh, osaltaan ei ole tullut. Ja tämä on aika harmillista. Ja täällä sanottiin myös, että voisi olla. Ja täällä on siis monta kertaa sanottu, että tämä voisi olla riski. Ja minä saan tästä tällaisen mielikuvan, että kyseessä on selkeästi ideologista oppimista oppositiota, mitä tässä harjoitetaan. En ole näin selvästi tällaista nähnyt tähän asti tässä valiokunnassa ollenkaan. Ja tämä vähän surettaa, sillä jos joku haluaa tätä tekstiä parantaa, niin tähän on ollut mahdollisuus monen monen otteeseen. Me olemme olleet todella avoimia kaikenlaisille muutoksille, joilla voisi tekstiä parantaa. Ja minä voin nyt ainoastaan korostaa sitä, että tämä teksti on ihan erilainen kuin se asiakirja, joka alussa oli esillä. Ja Schwabille sanoisin, että voimme miettiä tätä otsikkoa uudelleen. Ei, minä mitenkään erityisesti ole kiintynyt tähän otsikkoon, eli voimme puhua siitä ja muuttaa sitä. Ja sitten Nistelro, Van Nistelroille sanoisin, että suoraan sanoen minulla oli ihan samanlainen huoli ja yhä vielä on, mutta kun kompromisseja tekee, niin voin myös ymmärtää tämän ajatuksen, että pitää olla kunnianhimoisia tässä, mutta jos ei ole ollenkaan huolestunut, niin tämä tarkoittaa, että realiteettia ei huomioi ollenkaan, koska tässä on esimerkiksi rakennusala mielessä ja minä olen myös ajatellut sellaista, että voisi olla jonkunlainen asteittainen mukaantulo tulo mutta mielestäni tämä kompromissi on kuitenkin hyvä, eli pyytäisin teitä tutustumaan siihen uudelleen ja puhutaan siitä sitten vielä lisää. No tässä sitten ehkä se, mitä haluaisin sanoa. Kiitos. Thank you very much, uh, Morten, and then uh, myself as a... Kiitos Morten, ja no, itse olen esittelijä, joten sanon myös lyhyesti tiettyjä asioita. Niin, ja hollanniksi. Tref naar de bow. Niin ensinnäkin soveltamisala ja sen laajentaminen, niin komissio erotetaan alusta asti, eikä esittelijät ole sitä nyt mistään omasta päästään keksineet. Sitten lisäksi minusta voimme vastata näihin moniin huolin, joita on ilmaistu täällä me no, olemme suositelleet tiettyjä asioita jo, esimerkiksi kolmen vuoden eh, määräaika eikä viisi vuotta. Jos on ongelmia, se tunnistetaan ja niin sitten niitä käsitellään uudelleen tarkastelussa kolmen vuoden jälkeen. Ja sitten suosittelimme myös, että olisi lisää tarkastelua tuossa jäsen, eh, vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Ja sitten katsomme myös, että miten saataisiin lisää vaikutusvaltaa olemassa, vaan lainsäädännölle, joka liittyy lähetettyjen tientekijöiden direktiiviin. Ja rakennusala erityisesti niin on tässä tärkeässä osassa. Olemme katsoneet monia asioita ja katsomme hyvin tarkkaan sitä, että mitä voisimme yrittää käsitellä näitä huolia, jotka liittyvät näihin eroihin erityyppisen lainsäädännön välillä, jota on sähköinen palvelukotimus, se miten se suhtautuu ja linkittyy lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin esimerkiksi. Sitten PK-yritykset, no tämä on tärkeä kysymys, koska suoraan sanottuna yksi tämän tekstin suurimmista fokusista piti olla se, että tarjotaan PK-yrityksille lisää mahdollisuuksia, että olisi yksinkertaisemmat tavat tarjota palveluita, jotta ne voisivat kilpailla paremmin, sillä on paljon helpompaa monikansallisten yritysten tehdä tätä kuin pk-yritysten tällä hetkellä. Täytäntöpanomenettelyt, niin no, olemme tarkastelleet tätä myös. Katsomme komission suosituksia, olemme pohtineet, mikä lähestymistapa olisi paras. Olemme korostaneet sitä, että tämä on tärkeää. Selitetään mukaan sidosryhmät ja keskustellaan täytäntöpanosta heidän kanssaan. Ja heidän kantansa ovat äärimmäisen tärkeitä, joten haluaisin korostaa tätä lisäksi. Olen sitä mieltä, että tämä Euroopan ammattipassi, European Professional Passport, se olisi hyvä ajatus ja varmasti houkuttelisi monia ihmisiä, mutta tämä on askel eteenpäin. Tämä sähköisen palvelukortin direktiivi olisi askel kohti kattavampaa suuntaa, jotta elämä helpottuisi ihmisille, jotka haluavat tarjota palveluita rajatylittävästi. Siinä kaikki minuutta. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Niin Morten, ole hyvä. Sitten annetaan puheenvuoro komissiolle. Morten, ole hyvä. Sorry, Chair, I was just... Niin, minä unohdin vain yhden asian, yksi asia, mitä Rova Gebhardt sanoi, toi tämä mieleen, niin haluaisin, että tämä pannaan muistiin. Toisin kuin mitä Gebhardt ja Jaakonsaari sanovat, ei oikeudellinen palvelu ole koskaan sanonut, ettei delegoitua säädöstä voisi käyttää tämän soveltamisalan laajentamiseen. Minä olin kokouksessa, jossa he sanoivat juuri päinvastoin. He sanoivat, että päinvastoin tämä voidaan tehdä tiettyjen ehtojen vallitessa, eli tämä ei pidä paikkaansa. Halusin tämän nyt panna ylös ettei tule vääriä tietoja. Kiitos ennen komissiota. Myös Nikola Dantti haluaa myös sanoa lyhyesti jotain. No, kiitos, scusa. Ei ollut tarkoitus puhua, sillä muutoin olisin pyytänyt kyllä puheenvuoron ennen esittelijää. Okin puheenvuoro. Hän, hän on kiinnostunut esiteen kannalta kysymyksestä, mutta hänen kantansa kyllä on tullut selväksi jo heti alun alkaen. Olemme oman kantamme esiin tuoneet, esittäneet sen koordinaattoreille, tehneet tarkistuksia ja kaikissa valiokunnissahan nämä on hyväksytty jo. Minun on todettava, että sen sijaan, että huomioitaisiin huolet, ei niinkään ST-ryhmän huolia, vaan eurooppalaisten PK-yritysten huolet, niin pikemminkin tässä on menty vieläkin pidemmälle. Eli emme nyt tehdystä työstä tässä pelkästään kiitä esittelijää, e, e, vaikka olisimme eri mieltä. Hänen kanssaan kuitenkin on arvostus tehdylle työlle esitettävä, mutta ei varmastikaan teidän kannata huolta kantaa ST-ryhmän näkemyksestä. Meillä on yksi esitys, siitä äänestetään ja katsotaan sitten, e, miten käy täysistunnossa uskoisin, että kannattaa kantaa huolta tästä itse tekstistä, ei niinkään ST-ryhmän kannasta tai tekemistä tarkistuksista. Ja kantahan on ollut selvä alun alkaen ja olemme toimineet koko ajan johdonmukaisesti. Okei, okay, thank you very much. Selvä, kiitos sitten. Niin, no, mutta emme voi jatkaa loputtomiin. Eh, ich möchte... Pahoittelut, mutta... Olen yhdestä asiasta samaa mieltä. Oikeudellinen yksikkö todellakin totesi, että on mahdollista tiettyissä olosuhteissa nämä delegoidut säädökset mahdollista, mutta myöskin se totesi, että tehty kompromissi ei täytä näitä edellytyksiä. Ja kannattaa varmasti kirjata muistiin tämäkin huomio. Uh, Kiitos te komissiosta, herra Gams. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, the Kiitos puheenjohtaja komissiosta kovasti tuota, työtä, jota parlamentti on kovasti tehnyt tämän esityksen eteen, joka liittyy eurooppalaiseen sähköiseen palvelukorttiin. Ja tässä yritetään tehdä ehdotuksesta tulevaisuuden kestävämpi, selkeämpi ja yksinkertaisempi. Ja komission mielestä luonnosmietintö, jota tästä ovat esittäneet, on ollut erittäin hyvä pohja tälle työlle ja Monet tarkistukset ja kompromissit myös ovat rakentavia ja arvokkaita. Niin tämä ehdotus pyrkii parantamaan sitä, miten sisämarkkinat toimivat. Tämä ei ole se ehdotus, joka ratkaisisi kaikki ongelmat, jotka meillä on sisämarkkinoilla, palvelusisämarkkinoilla, mutta keskittyminen erityisesti hallinnollisiin taakkoihin – se voi antaa oman panoksensa siihen, että sisämarkkinat toimisivat paremmin palvelujen osalta. Päätavoite on juuri se, että pk-yritysten taakka, taakka kevenee, jotta ne voivat keskittyä että luovat kasvua ja työpaikkoja EU-hun. Sen sijaan, että olisi paperisotaa. Lisäksi tässä on e- tämä ehdotus täydentää muita komission aloitteita, joiden tarkoitus tuoda edistystä sosiaaliselle agendalle ehdotus ei muuta tasapainoa, jos ajatellaan kompetenssia oikeuksia ja vastuita, joita on toisaalta tämän vastaanottavan jäsenvaltion ja kotijäsenvaltion välillä, kun palvelua tarjotaan, jossa palvelun tarjoaja haluaa tarjota palvelujaan siis. Lisäksi tämä perustuu voimakkaasti yhteistyöhön jäsenvaltion välillä, jonka, joka, tai siis tämä yhteistyö pitää parantua. Ymmärrämme, että on eri kantoja eri poliittisissa ryhmissä – eri kantoina ehdotuksiin, mutta uskomme ja toivomme, että kompromisseja löytyy. Tietysti olemme valmiit avustamaan teitä tässä työssä jatkossakin, joka on tärkeää. Kiitos. Kiitos. Joten tarkoittaa sitä, että voimme päättää keskustelun tästä kohdasta. Äänestys pidetään seuraavassa valiokunnan kokouksessa maaliskuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme siirtyä seuraavan listan kohtaa. Tietomenettely sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustaminen. Siinä esittelemme on Marlene Mitsi. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Tämä onkin ollut tai on varsin tärkeä mietintö. Ei kukaan oikein tullut kuulte- kuuntelevan. No niin, jatkan nyt. Tärkeä mietintö ja sellainen, joka hyödyttää kansalaisia ja yrityksiä, joten toivottavasti sitä tuetaan. 250 ylikin tarkistusta varjoesittelijät ovat jättäneet ja myös muut jäsenet näiden omien 130 eh, esittämän tarkistuksen lisäksi. Monia näistä voin tukea, sillä ne kehittävät oikeaan suuntaan tätä esitystä. Ja kaiken kaikkiaan tämä on ollut oikein hyödyllinen ja hyvä hanke, eli suhtaudun avoimesti moniin tehtyihin ehdotuksiin, joita varjoesittelijät ovat esittäneet. Ja käsi sydämellä voin sanoa, että olemme tehneet parhaamme huomioidaksemme mahdollisimman monet tarkistuksista ja myöskin mahdollisimman monet eri ryhmien esityksistä. Ja tässä on tehty hyvää työtä varjoesittelyiden kanssa ja teknisellä tasolla kokoonnuttiin useaan kertaan. Aikataulu oli kyllä hyvin tiukka ja on syytä kiittää poliittisia neuvonantajia ja varjoesittelijöitä kaikkien panoksesta. 57 kompromissista on onnistuttu sopimaan ja ne ovat saaneet laajan tuen eri ryhmiltä kompromissit. Jotkut niistä ovat sitten toisia hankalampia ja kaikista on keskusteltu teknisesti ja poliittisesti, mutta jotkut ovat edelleenkin hankalia. Mutta kompromissien esiin nostamat tärkeät kysymykset pitkälti ovat seuraavanlaisia. Tavoitteet ja soveltamisala, artiklat 1 ja 2 nimi ja yhteys eh, Europe-portaaliin, pääsy online-menettelyihin täys, ja mitä tarkoittaa täysi online-pohjainen pääsy. Artikla 11 on tässä olennainen once only periaate ja tietosuojavaatimusten vahvistaminen. Artikla 12. Menettelyihin liittyvät kielijärjestelyt, täytäntöönpanopäivämäärä ja sitten lopuksi vielä liitteet, liitteet 1, 2 ja 3. Mitä tulee artiklaan 5, siihen on esitetty vaihtoehtoinen kompromissi, jota vihreät ja ALDE esittivät. Kyseinen kompromissi toivoo, että tehtäisiin lisäys, jos jäsenmaat poikkeustapauksissa tarvitsevat fyysisen digitaalisen menettelyn läsnäolon. Nämä poikkeukset rajoitetaan IDE korttikysymyksiin, passikysymyksiin ja myöskin yritys, yrityksiin liittyviin menettelyihin. En tätä valitettavasti voi hyväksyä, sillä on muitakin esimerkkejä. Eh, ja liitteen kaksi eh, menettelyt tällöin vaatisivat eh, fyysistä läsnäoloa. Ja tämä ei nyt kuitenkaan ole yhteinen kanta, koska on annettava eteenpäin se viesti, että tarvittaessa jäsenmaat estävät ja on lueteltu syyt tälle, esimerkiksi petos, yleinen hyvinvointi ja turvallisuus. Jos rajoitetaan pelkästään henkilökorttien esittämiseen ja yritysten toimintamenettelyihin, niin tämä on liian kapealainen lähestymistapa. Tästä on keskusteltu, en mene yksityiskohtiin, mutta Tämä on kuitenkin tärkeä asia, artikla 5, ja tämän pidemmälle en voi mennä. On pidettävä huoli siitä, että hieno palvelu, joku, joka esitetään yrityksille ja kuluttajille, on sellainen, että ihmiset voivat siis tietokonepohjaisesti hankkia tarvittavat tiedot kaikissa jäsenmaissa ja että järjestelmää ei voida väärinkäyttää ja olen selvitellyt tätä asiaa, vaan tässä todella pyritään estämään petokset ja takaamaan turvallisuus. Meistä tuntuu, että jäsenmaille tulisi todellakin tämä mahdollisuus tarjota. Mutta niin kuin jo totesin, eh, muutoin nämä kompromissit saivat laajan tuen taakseen. Oltiin pitkälti samoilla linjoilla kuitenkaan emme saa unohtaa, mistä tässä on kyse. Tässä on kyse erittäin tärkeästä ehdotuksesta. On erittäin tärkeää ymmärtää, minkälainen eh, panos tässä on kyseessä kansalaisten ja yritysten kannalta katsottuna. Paljon töitä on tehty ja tämän myötä kansalaisten elämä todella tulee helpottumaan. Ja näin ollen toivon, että mietintö saa laajan tuen taakseen ja Todella vielä kerran lämpimät kiitokset varjoesittelijöille hyvästä yhteistyöstä, hyödyllisistä kommenteista. Eli tässä todellakin jokainen ansaitsee kiitoksensa. Huomenna aamulla 22. helmikuuta äänestys. Kiitos sitten varjostelijana edustaja Karas EPPltä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ei nyt tarvitse lisätä paljonkaan esittelijä, edustaja Mitsi, puhui tästä kollegiaalisesta yhteistyöstä. Hyvin kiitos siitä. Tämä oli hyvin rakentava työilmapiiri, mitä tulee poliittiselle tasolle ja tekniselle tasolle myös. Ja tekniselle tasolle kuuluu myös sihteeristö ja avustajamme. Ja siellä tehtiin loistavaa ammattimaista työtä. Minusta tuntuu siltä, että kaikki kompromissit ovat hyvin tasapainoisia. Eikä tästä tule mikään enemmistö kysymys, vaan aina yritettiin ottaa huomioon kaikki ryhmät ihan loppuun asti. Siellä, missä se ei ollut mahdollista, no siellä sitten asia, puoli voitti argumentit, mutta kuitenkin uskon, että valiokunnassa on hyvä enemmistö tässä tavoitteet ovat kohdillaan, kun mennään kohti kolmikantaneuvotteluja. Ja olen hyvin iloissani muun muassa siitä, että liitteessä yksi ja kolme delegoituihin säädöksiin siellä on löydetty hyvät kompromissit. Olen tyytyväisen, että liitteessä kaksi on tullut tiettyjä lainuksia, että digitalisoituminen on huomioon paremmin Sitten PG Just pääosaston tutkimuskysely julkaista vielä tässä kuussa. Sinne käsitellään tätä verkkorekisteröitymistä enemmän. Tämä pääosaston tutkimus, siitä pitäisi keskustella enemmän ennen kolmikantaneuvottelua, jotta saamme tietoja ennen kuin menemme neuvottelemaan neuvoston kanssa. Edelleenkin keskustellaan siitä, ehkä rikottu, ovatko nuo päivämäärät ja väliaikaismääräykset sopivia. No varmasti trilogeissakin niistä keskustellaan kovasti, sillä jäsenvaltiot esittävät tässä tiettyjä toiveita. Me olemme kyllä itse joustavia. Meille tuo kaksi vuotta olisi sopiva, mutta otan neuvottelussa tästä pitää vielä puhua. Voin vain sanoa, että hyvät argumentit ovat johtaneet tässä työtä eteenpäin. Kiitos käytännöllisestä kollegiaalisesta yhteistyöstä esittelijän kanssa. Toivon, että saamme laajaa enemmistöä tälle. Kiitos. Thank you very much. Kiitos sitten ECRn puolesta edustaja Mubarik. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. ECR puoltaa tätä aloitetta, jotta voidaan paremmin saada tietoa verkosta ja myös hallinnointia parantaa. Ja minusta on hyvä tämä ehdotus, joka koskee kustannussäästöjä liittyen käännöksiin, mutta ECR ei yleisesti voi yhtyä niihin kohtiin, jossa vaaditaan fyysistä läsnäoloa toisessa valtiossa. Tämän pitäisi koskea mahdollisimman harvoja tapauksia ja siksi me voimme yhtyä Alnean vihreiden kompromissia artiklan 5.1. Ja minä vielä varoituksen sanan tässä esittäisin, koska liian usein on näyttää hallitukset lähtevät kunnianhimoisiin hankkeisiin, tämän tapaisiin hankkeisiin, mutta niitä ei kuitenkaan panna kunnolla täytäntöön ja siksi häskätään aikaa ja rahaa. Eli tämä pitää miettiä nyt todella kunnolla ennen kuin täytäntöönpano aloitetaan. Varmasti tässä näin käykin ja näin voimme yhtyä valiokunnan kantaa ja pyyntöön aloittaa kolmikantaneuvottelut. Haluaisin kiittää Stilja Mitsiä tästä yhteistyöstä ja toivotan hänelle kaikkea hyvää tämän asian edistämisessä. For... Kiitos sitten Alden puolesta edustaja Silimovic, joka puhuu Kaja Kallaksen puolesta. Kiitos. Kiitos paljon. Kallas ei valitettavasti päässyt paikalle itse, joten puhun hänen nimissään tässä. Hän haluaa kiittää esittelijää ja koko tiimiä hyvästä yhteistyöstä kompromissitarkistuksissa. Äh, lähdetään liikkeelle siitä, että mukaan saataisiin mahdollisimman monet menettelyt, jotka voidaan online-pohjaisesti kokonaisuudessaan hoitaa. Ja kollega katsoo, että tältä pohjalta on hyvä käynnistää kolmikantaneuvottelut neuvoston kanssa. Hän haluaa nostaa esiin kaksi seikkaa joissa toivoisimme vielä enemmän kunnianhimoa, jotta aukot saadaan virkittyä, mitä tulee fyysisen läsnäolon kysymykseen. On katsottava, milloin tätä voidaan edellyttää, ja tämä vaatimus tulisi sitten olla sellainen, että se on poikkeus, eikä sitä saa käyttää millään tavalla siten, että tällainen täysipohjainen online-menettely ei mahdollistuisi. Kollega myöskin totesi, että once only-käsittely sai hyvän lopputuloksen juuri tähän suuntaan meidän mielestämme EUn ja sen jäsenmaiden tulee mennä. lähtenytään liikkeelle tietosuojasäännöistä ja sitten se, miten niitä voidaan hyödyntää hallinnossa ja taakka hallinnoilla uudelleenkäyttöön liittyen, ei siis käyttäjällä kun pyydetään tietojen esittämistä tai uudelleen esittämistä. Ja myöskin tekniset järjestelyt, niiden tulee olla kunnossa. Ja kiitokset hyvästä yhteistyöstä vielä kertaalleen. Ja Ruokalas myöskin odottelee kolmikantaneuvottelujen aloittamista. Yes, thank Vihreät Reda. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittää esittelijää tehdystä työstä on sen eteen. No, suuret taistot on vielä tulossa parlamentissa. Olemme sopineet lähes kaikista asioista, mutta vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot ovat haluttomia menemään loppuun asti ja tekemään menetys täysin saatavilla olevia verkossa. Ja minusta on hyvä, että parlamentti on nyt kunnianhimoinen tässä, sillä no, tiedotus, tiedotusannokset ovat tärkeitä ja niitä olla niin kattavia kuin mahdollista, niin verkkomenettelyt ovat kyllä ehdotuksen sydän ja siinä haluaisimme mennä jopa pidemmälle kuin esittelijä, joten tuemme yleisestä lähestymistapaa, eli että yritetään saada poikkeusaikana tietyt verkkomenettelyn toimet voidaan tehdä, tai niitä voidaan vaan tehtäväksi henkilökohtaisesti, jotta on tuota poikkeuksia, ja että on niin spesifiä kuin mahdollista, jotta luettelemaan tarkkaan nuo syyt, miksi tuo voi tapahtua, mutta samalla on myös sitä mieltä, että useimmille menettelyille emme ole saaneet mitään vakuuttavia argumentteja sen puolesta, miksi pitäisi olla vaatimus tulla paikalle henkilökohtaisesti ylipäänsä. Eli siis sen lisäksi, kun on tämä luettelo poikkeuksista, niin tämä pitäisi rajoittautua tiettyihin menettelyihin, joissa nähdään, että pitää olla tarvetta torjua petoksen muassa. Ja Tämä liittyy liittyvät yrityksiin ja tietysti myös kun rekisteröidään passeja ja henkilökortteja muille menettelyille, no meitä kiinnostaisi kuulla syitä siihen, miksi läsnäolo henkilökohtaisesti on tarpeen, mutta emme olisi tuota poikkeusta yleisesti sillä. Pelkäämme, että joskus siis syy siihen, miksi jäsenvaltiot päättävät vaatia, että joku tulee paikan päälle itse. No, uskon, että tuo syy ei liity siihen, että petosta, vaan koska se on helpompaa hallinnollisesti tai joskus jopa siksi, että eturyhmät haluavat pitää asiat samalla tapaa kuin aikaisemmin. Ja uskon, että tässä on niin kunnianhimoisia kuin mahdollista. Mutta oli miten oli. Tämä ei ole meille ehdoton ehto. Tuemme täysin esittelijän lähestymistapaa yleisesti tässä ja odotamme innolla yhteistyötä trilogissa. Thank you very much. And then for... Kiitos sitten Euroopan komissiosta. Edustaja Eurova äh, vain. Thanks, Chair. I would... Kiitos. Itse asiassa minä käytän puheenvuoron hänen sijastaan. Minä jo puhuin aikaisemmin sisämarkkinoiden paremmasta toiminnasta ajantasaisen korkealaatuisen tiedon saaminen ja sähköisten eh, menettelyjen käytettävyys myös rajat ylittävästi kansalaisille Nämä ovat tärkeitä seikkoja, joita tarvitaan, että saadaan sisämarkkinat toimimaan paremmin ja haluaisin siksi kiittää esittelijää ja kaikkia muita, jotka ovat teke, tehneet töitä kompromissiehdotusten parissa. Komissio pitää tärkeänä sitä, että ollaan hyvin kunnianhimoisia tässä ehdotuksessa ja että Euroopan parlamentti asettuu tälle kunnianhimoiselle kannalle. Ja on hyvä, että keskitytään selvästi käyttäjiin ja siihen, mikä käyttäjä hyödyttää, olipa kyseessä kansalaiset tai yritykset. Minä korostaisin vielä sitä, että me haluamme eh, yritysten rekisteröintimenettelyjen osalta olla kunnianhimoisia. Tämä on ollut jatkuvasti ykkösprioriteettina ja ykköspyyntö yrityksiltä ympäri Euroopan, eli meidän pitää löytää tähän hyvä ratkaisu. Kaiken kaikkiaan komissio oikein suurella mielenkiinnolla aloittaa kolmikantaneuvottelut, jossa toivottavasti päästään hyvään tulokseen. Kiitos sitten Esteli ja Mitsi, olkaa hyvä. Kiitos hyvistä ehdotuksista ja kommenteista. Pepe totesi, että kahden vuoden siirtymäkausi on asia, joka kannattaa nostaa esiin. Tässä meidän on syytä olla kunnianhimoisia ja parlamentti tässä on samoilla linjoilla, eli kaiken kaikkiaan mietinnön suhteen on oltava kunnianhimoinen. Alde ja Vihreät kommentoivat artiklaa 5. Kiitos näistä huomioista. Ja asia todella oli laajasti esillä ja kiitos näistä kommenteista vielä. Mitä komission tulee on hyvä, että komissio on ymmärtänyt, kuinka tärkeää meille on viedä tätä asiaa eteenpäin ja saada oikeanlainen tasapaino aikaan kansalaisia ajatellen, sillä tarkoituksenammehan on eh, käydä trilogineuvottelut läpi ja niiden pohjalta toivottavasti saada kansalaisten kannalta katsottuna kaikkein paras lopputulos. Kiitos. Kiitoksia kovasti, kuten Mitsi sanoi, ja huomenna äänestämme mietinnöstä. Näin ollen voimme siirtyä viimeisen esityslistan kohtaan tältä aamulta. Kyse on EUn kyberturvallisuusvirastosta eli ENISasta. Ja sinne kumottaisiin sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifiointia koskeva asetus, niin kyberturvallisuussäädös. Tässä valmistelijana on Nikola Dantti. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Online-teknologia esittää kansalaisille uusia uhkia turvallisuuden ja yksityisyyden kannalta. Se myöskin tarjoaa yhteysmahdollisuuksia, parantaa tietojen levittämistä ja on tärkeä selkäranka Euroopan taloudessa. Riskit, jotka kyber rikollisuus syntyvät liittyvät tietojen varastamisen maksumenettelyn ähm, petoksiin yksityisten ja yritysten osalta. Casi crescenti di ransomware oppure kiristyshyökkäykset ja darknet-käyttö äh, äh, lisääntyvät. Ja varsinkin eh, englantilaiseen terveysjärjestelmään tällainen laaja hyökkäys kohdistui laajasti. Ja joskus on mahdollista, että koko demokraattinen yhteisö saadaan horjumaan tällaisten hyökkäysten myötä. Ja kansalaiset todellakin eh, pitävät tällaista kyberrikollisuutta huomattavana uhkana – 87 prosenttia haastatelluista kansalaisista koki tämän uhkana. Kaudella olen ST-ryhmässä eh, Enisa asetusta tarkastellut. Se on nyt ensimmäinen laatuaan Euroopassa ja pyrkii takaamaan strategisten infrastruktuurien kestävyyden ja toisaalta paremmin hoitamaan ennaltaehkäisevän koordinoinnin näiden uhkien osalta. Mainitut tiedot osoittavat sen, että kansalaisten tietoisuus ja myöskin hallinnon tietoisuus näistä asioista on lisääntynyt ja siksikin on tärkeää, että eurooppalaisittain reagoidaan, reagoidaan koordinoidusti, kunnianhimoisesti ja tehokkaasti. Komission syyskuussa esittämä asetusehdotus on osa laajempaa kyberturvallisuusstrategiaa ja se nimenomaan nostaa nämä kysymykset keskiön eurooppalaisessa toimintakehyksessä. Komission esitys menee oikeaan suuntaan, koska se vahvistaa valtuuksia Enisan suhteen ja näin pyrkii esittämään myöskin sertifiointimenettelyn, joka liittyy kyberturvallisuuteen. Näin toivottavasti pirstaloituneisuudesta päästään vähitellen eroon. Sertifikaattimenettely on hyödyllinen turvallisuuden parantamiseksi ja kansalaisten luottamuksen lisäämiseksi. Voimme myöskin yhtyä siihen, että e, järjestelmä ainakin alussa olisi vapaaehtoisuuteen pohjautuva eurooppalainen sertifikaatiomenettely, e, sen tulee täyttää kuitenkin tärkeimmät palvelut ja tuotteiden tärkeimmät vaatimukset, jotta mahdollistaa näiden turvallisuus kuitenkin riippumatta siitä, onko ne sertifioitu vai ei. Kun tällainen Euroopan laajuinen tuotteiden ja palveluiden sertifiointimenettely esitetään, on tärkeää, että suojataan kuluttajien oikeudet ja eh, sisämarkkinavaliokunta nimenomaan näitä kysymyksiä tarkastelee. Kaiken kaikkiaan toivomme, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä ITRE-valiokunnan jäsenten kanssa tässä asiassa. Ja sitten kun tarkastellaan lähemmin tätä esitystä, niin tavoitteet ovat kahdenlaiset. Ensinnäkin pyritään vahvistamaan eh, hallinto-osapuolten mukanaoloa, kun sertifiointimenettelyä käsitellään ehdotusvaiheessa ja myöskin siinä vaiheessa, kun uusia järjestelyjä Enisa kehittelee. Pyritään vahvistamaan myöskin eurooppalaisen koordinointiryhmän merkitystä kyberturvallisuuskysymyksissä on tärkeää, että siellä saadaan aikaan hyvä työohjelma ja strategia ja hyväksyttyä ne toimintamallit, jotka yhteisö on hyväksynyt. Ja päivitetään riittävän usein tätä prioriteettiluetteloa niiden tuotteiden ja palvelujen osalta, jotka tärkeiksi katsotaan ja joiden osalta katsotaan, että tarvitaan tällaista eurooppalaista sertifiointimenettelyä. Tämän lisäksi tarvittaisiin EUn luottamuksellisuuden eh, takaava merkki eh, silloin, kun eh, kyse on tuotteista, palveluista loppukäyttäjää varten. Tästä olisi hyötyä, kun ajatellaan kuluttajan informointia ja toisaalta tarjotaan mahdollisuus valintoja tehdessä. Eurooppalainen sertifiointijärjestelmä tarvitsisi riippumattoman valvontakehyksen myöskin. Enisan valvonta ja kansallisten valvontaviranomaisten rooli, niitä on vahvistettava huomattavasti, jos halutaan taata se, että yhden jäsenmaan esittämä eurooppalainen eh, sertifikaatti vastaa standardeiltaan eh, muiden jäsenmaiden vastaavia esityksiä harmonisointiin pyrkivä lähestymistapa tai komissio ajaa on asia, jota on syytä tukea, mutta menettelyjen on kuitenkin oltava riittävän joustavia ja sellaisia, että ymmärretään kunkin palvelun ja tuotteen omat erityispiirteet ja herkkyydet. On tärkeää, että tässä yhteydessä myöskin hyödynnetään eh, niitä eh, menettelyjä, jotka kunkin tuotteen osalta ovat mahdolliset. Mitä tulee kestoaikaan, se tulee määritellä toimivuuden pohjalta, ei välttämättä lähteä eh, kunkin sertifikaatin yhteydessä liikkeelle kolmesta vuodesta. Nyt tänään käymme läpi joitain tärkeitä aspekteja ehdotuksen liittyen ja katsomme, miten markkinavalvontaa voidaan parantaa ja mikä on tilanne siinä vaiheessa, kun sertifiointimenettely on saatu päätökseen ja kuinka voidaan taata sitten täysin riippumattomat valvontamenettelyt. Muutkin ovat käsitelleet tätä tärkeää aihetta. Ensi tiistai 28. päivä on takaraja tarkistuksille. Microsoftin johto on todennut, että 2017 oli vuosi, jolloin kyberturvallisuus oli erityisesti esillä. Tämä eh, rikollisuuden muoto on järjestäytynyt nyt enemmän kuin ennen ja toteuttanut hyökkäyksiä, jotka ovat valtioihinkin kohdistuneet. Vuoden 2018 tulisi näin ollen olla vuosi, jolloin EU esittää omat reaktionsa ja mahdollisimman tehokkaat sellaiset juuri vastatakseen näihin hyökkäyksiin. Kiitos EPPn e puolesta edustaja Metsola, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää tästä ehdotuksesta. Haluan kiittää edustaja Dantia tästä työstä, mitä on tehty äskettäiset. Kyberhyökkäykset ovat korostaneet sitä kansalaisten mielessä, että tarvitaan kyberturvallisuutta. Me olemme riippuvaisia tekemisissämme ja palveluissamme tästä kybermaailmasta. Me ollaan kaikki yhteydessä toisimme. Tämä on meidän maailmaamme ja siksi tämä ehdotus, joka koskee Enisan vahvistamista ja kyberturvallisuutta, on oikea-aikainen, mutta se oli tulla kiireellinen. Enisa kertoi, että 2017 tapahtui yli 2000 tietorikkomusta ja moni näistä oli kohdistunut eh, kriittiseen infrastruktuuriin ja mm, on ollut erilaisia kiristyshyökkäyksiä. Me olemme siis todella haavoittuvaisia erilaisia luottotieto, luottokorttitietoja eh, myydään 8-16 euron hintaan. Nyt tarvitaan vapaaehtoista eh, lähestymistapaa tässä vaiheessa, mutta tarvitaan tasapaino niin, että on kimmokkeita teollisuudelle edistää kyberturvallisuussertifiointia. Yritysmaailma tarvitsee aikaa sopetuksen muutoksiin, mutta saman aikaan pitää voida puolustautua kyberhyökkäyksiltä. PK-yrityksiä ei saa jättää jälkeen, niitä pitää aloittaa alusta alkaen. Mahdollisesti voisi olla vapaaehtoisia kyberyhteisöohjelmia, joissa annetaan tukea ja annetaan myös tietoa siitä, miten kyberturvallisuus voidaan jo suunnitteluvaiheessa ottaa mukaan. Jotkut ovat jo tehneet töitä tämän asian parissa pitkään ja käytämme heidän asiantuntemuksensa hyväksi, mutta mitään jäsenvaltioita ei saa jättää jälkeen. Enissä tarvitsee kunnon resurssit ja selkeän mandaatin, joka mahdollistaa kumppanuuden jäsenvaltioiden kanssa. Tämä edistäisi asiaa ja sidosryhmien mukaan ottaminen varmistaa sen, että tässä lähdetään liikkeelle olemassa tiedosta. Kuluttajille on annettava asiasta selkeät tiedot ja siinä mielessä kybertietoisuus on tärkeä osa kyberturvallisuutta. Minusta eh, va- vakuutustaso on ehkä vähän hankala ajatus. 46 artiklassa pitäisi olla lista eh, eri seikkoja, jotka jäsenvaltiot ja asiantuntijat mainitsevat jo eh, alkuvaiheessa ja nämä riskien tasot pitää nimetä tältä pohjalta. Ehkä komissio voi sitten vielä kertoa lisää, mitä vaikutusten arvio osoitti PK-yritysten tapauksesta, kuinka paljon siellä näitä käytetään. So I will... Kiitos, olen itse ECRn eh, varjostelija, joten puhun hollantia. Denk, eh, de al aangehaald eh, dat cyber... Niin, kuten aikaisemmat puhet ovat jo sanoneet, verkkoturvallisuus on aivan sen tärkeää, yhä tärkeämpää meille arjessamme, joten lähestymistapa on hyvin tärkeä. Tämä on yksi kansalaisten suurin huolenaihe. Sen vuoksi tämä ehdotus on erittäin ajankohtainen ja meidän pitää saada sen nyt päätökseen niin pian kuin mahdollista. Olen katsonut, mitä esittelijä on ehdottanut. Haluaisin korostaa muutama asia, jotka ovat hyvin tärkeitä meille. Ensinnäkin me haluamme käsitteellä ennaltaehkäisyä ja näitä muita vastauksia. Teemme, pitää tehdä kaikkemme, jotta voimme torjua kyberrikoksia. Sen takia tarvitsemme kunnon sertifiointijärjestelmän Eurooppaan, sillä se voisi olla hyödyllinen väline ja voisi olla hyvä, mutta se ei itsessään riitä, sillä meidän pitää tehdä valistustyötä yhteisössä ja puhua siitä, mitä kyberhyökkäykset aiheuttavat, joten pitää jakaa tietoa paljon enemmän tietoa, paljon tehokkaammin ja saada ihmiset tietoiseksi, mitä riskejä on, mille he altistuvat. Lisäksi meidän tulee jakaa parhaita käytänteitä, pitää saada kansalaiset, järjestöt, kansalaisyhteiskunta, pk kaikki mukaan, jotta ihmiset saavat lisää tietoja, sillä tieto on valttia. Parempi katsoa kuin katua. Senpä vuoksi meidän pitää varmistaa, että poliittinen tekninen ja yhteiskunnallistumistapa ovat kaikki käsi kädessä tässä. Se on tärkeää työllemme tässä. Ja toiseksi standardit ja normit, no neiden pitää olla vedenpitäviä, meidän pitää olla todistuksia ja sertifikaatteita perustuvat vankkoihin normeihin. Senpä vuoksi sertifiointijärjestelmä nähdäkseni sen pitää perustua nykynormeille ja standardeille – jota voidaan sitten tarkistaa tarvittaessa aikanaan. Emme halua keksiä pyörää uudestaan sen takia puisen puolesta, että kansainväliset normit voisivat olla sopiva pohja meille, kun keskitytään ulkoisiin markkinoihin ja vienteihin. Ja tulee sitten turvallisuuden taso on no tässä, millä on huolia, jotka liittyvät komission ehdotukseen – lisäksi siihen, miten esittelijä ehdottaa sitä, että tätä lähestyttäisiin. Komissio puhuu kolmesta eri tasosta, perus, korkeampi ja korkein. Ja kuluttajan näkökulmasta uskon, että se ei ehkä riitä. Tuotteet, joita minä itse ostaisin kuluttajana – varmaankin kaikki myytäisiin perusturvallisuusasetuksiin ja sertifikaatein siis. Ja jos on kuluttaja, niin varmaankin sitten saa vaikutelma siitä, että ostaa jotakin, joka on vähemmän hyvin suojattua tai sertifioitu alemmalla tasolla, ja se ei ole hyvä asia. Esittelijä on jo tehnyt mukautuksia, mutta en usko, että ne menevät tarpeeksi pitkälle. Tässä on kyse termeistä pikemminkin sanoisin. Niitä pitää mukauttaa, mutta haluaisin myös olla varma siitä, että nämä ongelmat, joita on alleviivattu ja joita on katsottu, että mitä katsoa tarkkaan, olen siis, olisin sitä pitää olla nyt mahdollisimman paljon suojaa ja turvaa ja olen huolissani siitä, että kuluttajille sitä, että he saisikaan parasta turvaa ja takuita. Esimerkiksi kännykkä, joka myydään henkilölle. No, eipä mitenkään ole niin, että siihen kohdistuisi alempaa suojantasoa vain siksi, että sitä käyttäisi tiedostelupalvelu, joten meidän pitää olla varovainen tässä ja katsoa, mikä on paras tapa eteenpäin. Odotan innolla yhteistyötä kanssanne, varustelijat ja esittelijä. Varmasti saamme hyvän raportin. Sitten Dita Haransova Alde. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Yhdyn siihen, mitä asian tärkeydestä täällä on sanottu. Kyberturvallisuus ja siihen liittyvät uhat on yksi tärkeimmistä ja suurimmista haasteista tulevaisuudessa. Kiitokset eh, Nikolalle tehdystä työstä. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin. Kuitenkin toivoisin muutaman kohtaan lisäyksiä, ja tässä on vähän sellaistakin, josta eh, en pitänyt Artikla 20 tarkistus on hyvä. Tämä on ihan yhtä tärkeä asia kuin 55 artiklan mukainen ryhmä. Ja kysyisin, miten varmistamme sen, että hallintoneuvosto pitää tällaisia kokouksia ja riittävän tiheästi, jotta voidaan todellakin vaikuttaa näihin kyberturvallisuuskysymyksiin. Tällainen ryhmä tarvitaan, mutta ei ole esitetty vaatimusta pitää säännöllisesti kokouksia, kunhan ryhmä on saatu aikaan onko sillä mahdollisesti neuvoantava vaali eh, rooli. Se on hyvä, mutta mahdollisuus näiden neuvonantoon tulee myös tarjota. Tähän voitaisiin lisätä esimerkiksi the permanent stakeholder group shall meet at least four times a year eli ainakin neljä kertaa vuodessa kokoukset ja kertaalleen ainakin tulisi tarkastella myöskin eh, kohdan kolme mukaisia kysymyksiä. 46 artikla. On hyvä, että nimiä on muutettu. Ei kovinkaan iso muutos, mutta kuitenkin tärkeä muutos. En tiedä, voisiko joku vielä parempia nimiä keksiä, mutta tämä nyt ei ehkä kuitenkaan ole kaikkein tärkein asia artiklan 46 yhteydessä. Ja komissio, minkälaista rakennetta on ajateltu? Onko tässä nyt sellainen, että on kolme perusperiaatetta, josta lähdetään liikkeelle ja katsotaan kaikki tuotteet, ja jotka sitten huomioidaan eh, sektorikohtaisesti eri aloilla? Vai onko vaihtoehto sellainen, että kukin sektori saa oman kolmetasoisen järjestelmänsä. Tämä ehkä kuulostaa pienehköltä kysymykseltä, mutta on kuitenkin eh, käytäntöön liittyen aika tärkeä kysymys. Eli kaikki osapuolet yhdessä määrittelemässä yleismenettelyä vai sektorikohtaisesti jokainen kehittää omaa kehystään esittelijä ilmeisesti lähtisi liikkeelle tästä jälkimmäisestä, koska sanotaan each scheme eikä a scheme. No minulla ei ole oikeastaan selvää kantaa kumpaankaan liittyen, mutta haluaisin vain varmistuksen tälle ja miten sitten sertifioidaan tämä pahja ja myöskin tämä toimiva turvallinen pohja. On todettu, että perustason osalta sertifioitaisiin prosessi ei tuotetta ja pohjatason osalta, jos yritys voi osoittaa, että se on eh, turvallisuuskysymykset huomioinut, niin tätä eh, prosessia testataan eh, ja sertifiointivaiheessa sen tulee voida tältä pohjalta tuotteet todentaa siis perusvaiheessa. Kuitenkaan varmaankaan näin ei tarvitse tehdä yksittäisen tuotteen osalta aina, vaan voisi olla hyvä järjestää korkealla tasolla sitten reaaliaikaisia testejä, mutta perustaso, joka kattaa melkein kaikki kulutushyödykkeet, voisi olla tärkeää pitää tätä prosessia vielä tärkeämpänä. Ja olisi hyvä, jos tätä asiaa vielä muutkin voisivat kommentoida. Vaihtoehtoisuutenhan nämä menettelyt pohjautuvat ja näin tulee ollakin. Totesitte, että vapaaehtoinen luonne on vain väliaikaista. Tähän en voi yhtyä. Haluamme, että yritykset hyödyntävät näitä järjestelyjä, ja jos testejä ja sertifiointikustannuksia, ja jos ne lisääntyvät, niin silloin yritykset eivät välttämättä ole kiinnostuneita hanke sertifiointi, jos se testataan vuosittain tai puolivuosittain, niin se ei välttämättä ole tehokas turvallisuuden takaajana ja siihenhän pyrimme. 50 artikla yhteistyömekanismi tulisi saada mukaan kansalliset viranomaiset. Jonkinlaista peer review-mekanismia tarvitaan myöskin, niin kuin tyyppihyväksyntää telekom-säännöissä on esitetty. Kukin jäsenmaa voi toimia vapaasti, mutta vertaisarviointi kuitenkin mahdollistaisi sen, että järjestelyt on johdonmukaisesti hoidettu. Usein olen todennut, että sertifiointi on juuri eh, niin hyvä kuin se luottamus, joka sille osoitetaan, ja luottamus säilyy vain markkinavalvonnan toteutuessa. Ja vielä yksi huomio, eh, josta olen vähän eri mieltä esittelijän kanssa. En usko, että eh, tällainen EU-luottamusleima leima on hyödyllinen. Kun valvonnasta puhutaan, silloin lähdetään liikkeelle luottamuksesta, ei jostain tietystä leimasta tuotteessa. Kyllähän jokainen tietää, miten helppoa on väärentää tällaisia merkintöjä ihan leikkaa liimaperiaatteella. Ja näin ollen ryhmämme ei tätä artikla 47 tehtyä tarkistusehdotusta voi hyväksyä. Kiitokset. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten Guen puolesta. Edustaja Mastakana ei ole paikalla. Sitten vihreiltäkään ei ole ketään, jolle ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin annan puheenvuoron Rova Karo Liljolle Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minä tuon terveiset ja anteeksi pyynnön johtajaltamme, joka ei valitettavasti päästä paikalla, vaikka hänen piti tulla. Komissio haluaisi eh, sanoa, että kaiken kaikkiaan esittelijä Dantin esitys on myönteinen ja tämä on mielestämme hyvä asia. Ja jäsenten tämänpäiväiset kommentit ovat todella hyödyllisiä, jotta voidaan edistyä työssä. Erityisesti pidämme hyvänä sitä, että tuetaan tätä ajatusta, että olisi eurooppalainen sertifiointijärjestelmä, jotta markkinat eivät olisi niin pirstaloutuneita, niin näin pystyttäisiin paremmin kyberturvallisuutta yleisesti parantamaan unionissa. Ja olemme kuulleet, että puhutaan paljon eh, suunnittelupohjaista turvallisuutta. Tämä on tullut täältä ja muistakin valiokunnista ja muilta sidosryhmiltä tämä tällainen pyyntö. Ja tämä on korostetusti esillä ja tämä liittyy syyskuun eh, kyberturvallisuuspakettiin, jossa viitataan tähän eh, kestävyyteen ja vahvuuteen. Ja mitä täällä on aikaisemmin sanottu, haluamme todellakin emme ainoastaan Eh, tunnistaa ne tapauksia, vaan ennaltaehkäistä näitä tällaisia uhkia ja kyberhyökkäyksiä. Palaisin tämänpäiväisiin kommentteihin vielä, koska sekä lausunnossa että tämänpäiväisissä eh, kommenteissa on kuultu mielenkiintoisia ajatuksia. Sidosryhmien rooli näissä puitteissa ja sitten eh, hakija kokonaisvalmisteleminen. Me olimme pyrkineet oikeudelliseen varmuuteen, joka koskisi näitä eri tuoteluokkia. Ja jotta oikeusvarmuus toteutuisi, me halusimme sellaisen menettelyn, jossa asiantuntijat, jäsenvaltiot ja komissio olisivat tässä mukana. Ja siksi Enisalla on roolinsa tässä eh, kandidaattivaiheessa, ehdokasvaiheessa ja loppuprosessissa on täytäntöönpano toimi Euroopan komissiolta, mutta tässä on kuitenkin erovaisuuksia, jos ajatellaan esittää valmistelijan ehdotusta ja sitten kommentteja, niin tässä on tämä artikla 20 kohta, jossa komissio erottaa toisistaan Enisan hallintorakenteen, koska virastossa on jo olemassa yksi osio, mutta sitten on toisaalta tämä sertifiointi ja sen takia tämä viraston hallinnointi on yksi asia, mutta sitten on pysyvä sidos ryhmien eh, ryhmä ja sen neuvontava rooli. Tätä ei pidä kuitenkaan sekoittaa siihen, että Enisan kuuluu artiklan 44 mukaisesti kuulla eri sidosryhmiä. Me haluamme ottaa mahdollisimman monen mukaan. Me viittaamme suoraan jäsenvaltioihin, joilla on oma roolinsa e, kyberturvallisuussertifioinnissa, mutta olemme sitä mieltä, että Enisan e, sidosryhmien kuuleminen, kun valmistellaan e, ehdokas järjestelyä, niin pitää olla sellainen toiminta, että kuullaan paljon asiantuntijoita, standardointielimiä ja toimijoita, eikä pidä ainoastaan rajoittua tiettyyn suljettuun ryhmään, jossa on luettelo asiantuntijoita, jotka eh, antavat eh, neuvoja johtajalle. Eli tässä on tämä kahtalainen eh, jako, eli sitä, näitä ei pidä sekoittaa toisiinsa. Ja näin voidaan varmistaa sitten mahdollisimman laajaa sidosryhmä joukkiota kuullaan. Ja mitä tulee sitten tähän toiseen seikkaan, eli jäsenvaltioiden rooliin e, kybersertifiointiryhmässä. Me olemme sitä mieltä, että jäsenvaltioiden roolin on oltava todella tärkeä ja tämä varmistetaan siten, että ne ovat edustettuina ryhmässä. Se, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana tässä e, cyberturvallisuus kyberturvallisuussertifioinnissa ja näin voitaisiin mahdollistaa myös se, että sertifioinnissa ollaan samoilla linjoilla, eikä ainoastaan silloin, kun tiettyjä järjestelyjä valmistellaan. Ja valmistelijan ehdotus eh, suunnittelutavaksi kuulostaa mielenkiintoiselta mutta on myös varmistettava, että ryhmä pystyy kuitenkin toimimaan joustavasti. Ja sitten tämä pakollisuus ja vapaaehtoisuus lähestymistavassa komission ehdotuksessa lähdetään liikkeelle vapaaehtoista mekanismista, mutta uskomme, että on eh, tärkeitä syitä yrityksille pyrkiä saamaan sertifiointi ja tämä liittyy tähän PK-yritysasiaan, joka otettiin esille. Käytännössä kun varmistetaan, että yrityksen on sertifioitava tuote ja palvelu, että saadaan sellainen sertifikaatti, joka koko EUssa pätee, niin tämä on kyllä selkeä kimmoke. Ja sertifiointipolitiikkaa edistämällä EUssa voidaan saada lisää kysyntää työtteiden sertifioille, eli tässä alentaan eh, sertifioiden hintaa ja aikaa, jonka se vaatii, kun on tällainen yhden lukun periaate, mutta kuitenkin tulee kimmukoita myös kysynnän puolelta. Ja kun tarkastelimme mm, vaikutuksia, me kohdistimme tutkimuksen PK-yritykseen ja havaitsimme, että PK-yritykset eivät näitä sertifikaatteja paljon käytä, koska sertifiointi on kallista. Jos luodaan sellainen järjestelmä, jonka mukaan yritys, jopa pieni yritys voi päästä sertifiointiprosessiin ja saa sitten sellaisen sertifikaatin, joka pätee kaikkialla EU-ssa, niin tämä varmasti kyllä kannustaa PK-yrityksiä hankkimaan näitä sertifikaatteja ja näin päästään myös sellaisille markkinoille, jotka eivät aikaisemmin olleet PK-yrityksille avoimia. ja oli muita yrityksiä, joilla oli enemmän resursseja, jotka pystyvät sertifioimaan toimintansa jopa kahta järjestelyä käyttäen. Eli PK-yritysten palaute tässä prosessissa on ollut myönteistä ja mistä tuntuu, että ehdotus vähentäisi esteitä markkinoille pääsyyn. Ja sitten lopuksi, anteeksi, että vien paljon aikaa, haluaisin vielä vastata näihin kysymyksiin, jotka koskivat e, yhteen toimimista ja mm, varmuustasoja ja sitten näihin alakohtaisiin e, järjestelyyn. No meidän ehdotuksemme mm, mielestä aina pitää ensin määritellä e, katettu ala, eli tämä tällä alalla tarkoitetaan tuoteluokkaa ja käyttökontekstia. Ehdotus on aika joustava. Mielestämme kuhunkin eh, järjestelyn voidaan määrittää yksi tai useampi varmuustaso, jotta siis voidaan olla mahdollisimman joustavia ja sitten määritellään myös katettu ala, eli mitkä tuotteet katetaan meillä on sellainen ajatus, että tuotteet ja palvelut, joita käytetään eri aloilla, joilla on samankaltaisia eh, luonteenpiirteitä, niin yksi ainoa järjestely riittäisi, mutta emme kuitenkaan eh, voi vielä ennakoida sitä, olisiko eri aloilla ehkä erityisiä tarpeita, niin pitäisi ottaa käyttöön myös joku järjestely, joka koskee ainoastaan tuota tiettyä sektoria. Eli tässä voi aika avoimesti näitä yhdistellä, eli varmuustasoja ja eri aloja. Ja sitten tämä luotettavuusmerkki. Siitä ollaan eri mieltä. Olemme tämän täällä havainneet. Me olemme kyllä aika joustavia tässä me siksi me emme ole ehdottaneet mitään pakollista merkkijärjestelmää tähän puitteistoon, mutta kuitenkin tällainen merkin käyttö voisi joissain tapauksessa olla paikallaan. Emme voi näiden yleisten sertifiointipuitteiden yhteydessä ottaa esille mitään pakollista merkkiä kaikille palveluluokille. Ei ole myöskään selvää, miten nämä merkit voisivat mm, tietyn ajan olla jollain alalla käytössä, mutta jos olisi joku ala, jolla voitaisiin merkkiä käyttää, niin tämä päätettäisiin kunkin eh, alakohtaisen järjestelyn puitteissa, eli tämä, tätä ei suolta pois, mutta se ei ole pakollista. Kiitos näistä kysymyksistä ja mielellämme annamme myös lisätietoja teemme yhteistyötä kanssanne jatkossa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Tämä tarkoittaa sitä, että Nikola Dantti sitten vielä voi sitä kommenttinsa esitellä. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos. Aihehan on strategisesti tärkeä se on ihan selvää ja kävi ilmi puheenvuorosta myöskin. Koko ajanhan asian tarkastelu etenee ja koko ajan törmäämme uudenlaisiin hankaluuksiin. Kuinka hankalaa on Euroopan laajuinen järjestely saada aikaan kyberturvallisuuteen liittyen? Se ei ole helppoa, mutta erittäin tärkeää. Kyse ei ole nyt siitä, tuleeko järjestelystä pakollinen vai ei. Kaikki tahot pyrkivät takaamaan toimintansa turvallisuuden myös tietojärjestelmien osalta. Eli jo nykyisellään virastot ja tahot hukkavat suuria summia tällaisten turvajärjestelyjen mahdollistamiseksi. Se, mihin tässä nyt pyritään, liittyy siihen, että lähdetään liikkeelle yhtenäisistä eurooppalaisista markkinoista ja siksi olisi hyödyllistä eh, saada aikaan eurooppalainen eh, sertifikaatti ja hyödyntää jo olemassa olevia menettelyjä. Monilla jäsenmaillahan sertifiointimenettely vastavuoroinenkin sellainen unionin laajuisesti on olemassa. Eli näistä lähdetään liikkeelle, huomioidaan Enisan rooli ja uskon, että tällä tavalla saadaan aikaan järjestely, joka toimii ja järjestely, joka takaa käyttäjille, kansalaisille, yrityksille riittävän varmuuden. Tämä tulee näihin kolmeen tasoon, joihin Meilläkin on tiettyjä epäilyksiä, niin kuin mietinnössä sanomme. Näiden kolmen tason, myös alhaisimman tason, on oltava riittävä ja sopiva, kun ajatellaan tuotetta ja toisaalta turvallisuusmenettelyä. Jos kyseessä on esimerkiksi tuote, joka liittyy esimerkiksi liikenteeseen – tai kun ajatellaan vaikkapa tulevaisuuden ajoneuvoja, esimerkiksi sähköisiä kulkuneuvoja, niin näihin eh, liittyvät turvamenettelyt ovat yksi asia, mutta toinen asia ovat sitten eh, ihan tavalliset käyttölaitteet, vaikkapa jääkaappi, johon ei sinällään liity mm, tällaisia vaara aspekteja, turva-aspekteja niin kuin joihinkin toisiin tuotteisiin. Eli tässä todellakin kolmesta tasosta puhutaan. Joissain järjestelyissä on ollut käytössä kahdeksankin eri eh, turvallisuussertifikaattitasoa, mutta tämä tasojen lukumäärä ei ole tässä olennainen, vaan se, että kunkin tasoisten tuotteen, kunkin tason tuotteiden osalta taataan kyseiselle tasolle olennainen ja tarvittava eh, turvallisuusmenettely. Mitä tulee sitten eh, yhtenäisiin voimassaoloaikoihin ja yhteisiin standardeihin. En tiedä, onko tällainen lähestely, lähestymistapa järkevää, koska jotkut tuotteet vanhenevat huomattavasti paljon nopeammin kuin toiset. Ja siksi e, kaiken kattava lähestymistapa ei tässä välttämättä ole viisain mahdollinen. No, töitä on tehtävä ja töitä on tehtykin jo mutta erityistä huomiota on syytä kiinnittää näihin tarkistusehdotuksiin, joita varjoesittelijöiltä lähipäivinä tulen saamaan. Ja näissä töissä ei ole kyse pelkästään ja suinkaan poliittisista kysymyksistä, vaan nimenomaan e, arvoihin liittyvistä kysymyksissä e, Euroopan unionissa ja myöskin mitä tulee tähän eurooppalaisen merkin käyttöön käyttöön. No niitä emme sinällään rakasta, mutta tärkeää olisi jollain tavalla tiedottaa kansalaisia ostetun tuotteen turvallisuudesta. Voidaanko turvallisuus jotenkin osoittaa ja taata ja olisiko menettely tässä hyödyksi. Mutta näitä kysymyksiä tulemme vielä tarkastelemaan yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Ja kiitos tuesta myöskin komissiolle ja kiitos ITRE-valiokunnalle. Sehän vastaa tästä kokonaispaketista. Kiitos. Thank you very much. Kiitos, kiitos valmistelija Dantti. Ja tarkoitus pitää jättää viimeistään 28. helmikuuta, eli ensi viikolla. Haluaisin kiittää komission edustajia läsnäolosta. Kiitos tulkeille tämän aamun työrupeamasta, eli nähdään taas iltapäivällä puoli kolmelta. Kiitoksia.